Okay, good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Erityistervehdys kaikille parlamentin jäsenille, jotka ovat paikalla tänä aamuna. Ensin haluaisin esittää teille muutamia muutoksia esityslistaan. Ensinnäkin kohta seitsemän alkuperäisellä esityslistalla ehdotusneuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisiviranostolle Tanskan kuningaskunnan Euroopan välisen operatiivisen strategisen yhteistyön koskevan sopimuksen tekemiseen. Tämä ensimmäisenä, sitten kohta viisi tämän jälkeen. Siinä kyse on yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelemisen yhteydessä. Kyse on näiden tietojen vapaasta liippuvuudesta. Tämä kohta käsitellään noin kello 9.20. Tämän jälkeen kohta kuusi. Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan sopimus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyvistä täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014-2020. Tämä on esityslistalla noin kello 9.50. Sitten palemme kohtaan neljä. Ja siinä aiheena jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen. Se käsitellään noin kello 10. Jos esityslistaa ei vastusteta, niin näin muutettu esityslista voidaan hyväksyä. Kieliprofiilista pankaa merkille, että ikävä kyllä Kroatian Latvian ja Iirin kielistä tulkkausta ei ole tänä aamuna käytössämme ja Tanskan, Kroatian ja Iirin tulkkausta ei ole iltapäivällä käytössä. No sitten koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen, esittelijöiden nimittäminen. Engel EPPstä on nimitetty esittelijäksi perusoikeustilanteen vuosikertomuksen suhteen. Sitten Post SEDstä ja aiheena perusoikeusaspektit romanien kotouttamisessa EU-hun ja romani vastaisen mielialan torjuminen. Boni EPPstä on nimitetty esittelijäksi, valmistelijaksi parlamentin ja neuvoston direktiivin suhteen, kun aiheena on digitaaliset sisämarkkinat ja tekijän ja teolliset oikeudet. Hyväksyvätkö jäsenet nämä suositukset säännön 205 mukaisesti? Näin näyttäisi olevan. Sitten delegoidut ja säädökset. 24. maaliskuuta 2017 komission jäsen Jurva lähetti Ekon, Libe ja PANA-valiokuntien puheenjohtajille kirjeen sen jälkeen, kun parlamentti oli antanut päätöslauselman, jolla vastustetaan marraskuun 24. päivän komission delegoituja asetusta, jolla täydennetään direktiiviä, äh, joka käsittelee rahapesun vastaisia toimia ja direktiiviä. Komissio hyväksyi samana päivänä uuden delegoidun säädöksen, äh, jossa listataan korkeariskiset maat. Tämä tieto löytyy myös Liben uutiskirjeestä viime perjantailta. Diana, Diana äh, poistetaan delegoidusta säännöksestä tältä listalta ja Etiopia on lisätty listalle. Parlamentilla on yksi kuukausi aikaa vastustaa. Libe ja Ekon ovat äh, yhdessä toimivaltaisia tässä aiheessa säännön 55 mukaisesti. Liben äh, määräaika vastustukselle kun kyse on tästä päätöslauselman luonnoksesta, on määritelty nyt 6. huhtikuuta 2017 kello 12. Ekon on määritellyt saman määräajan. Jos haluatte vastustaa hanketta, lähettäkää sähköpostilla puheenjohtajalle ja Liben siteeristölle oma perusteltu luonnoksenne ennen määräaikaa. Sitten täytyy vielä hyväksyä pöytäkirjoja kokouksistamme tammikuulta, marraskuulta, heinäkuulta, huhtikuulta ja helmikuulta viime vuodelta. Jos vastustusta ei ole, niin hyväksymme näin pöytäkirjat. Nyt kollegat, voimme ryhtyä käsittelemään ensimmäistä varsinaista kohtaa esityslistalla. Kyseessä on esityslistan kohta seitsemän. Esittelin Augustin Dias de Meira ja täytäntöönpanopäätöksen hyväksyminen tämä Europol, Tanskan kuningaskunta. Jastemer, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Pues, muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Sallikaa minun sitä pieni alku kommentti tähän alkuun. Tämä liittyy henkilöön, joka istuu teidän oikealla puolellanne. Alkaa Joranis, uskon, että tänään viimeinen työpäivä tässä valiokunnassa teille ja haluan puhua omissa ja ryhmäni nimissä. Tässä on kyse suuresta ammattitaitoisesta henkilöstä, hienosta ihmisestä, kärsivällisestä, kurinalaisesta ja todella ahkerasta henkilöstä. Tämä on suurin menetys meidän valiokunnallemme minulle on kunnia etuoikeus tehdä hänen kanssaan työssä eri lainsäädäntökysymyksissä. Olen oppinut kovasti hänen kanssaan työtä tehdessäni ja toivotan teille onnea ja menestystä jatkossa, hyvä ystäväni. Sitten tähän lainsäädäntökysymykseen. En sano sitä, minkä jo kaikki tietävät, ja puhun konkreettisista kysymyksistä mitä tulee tähän yhteistyösopimukseen Tanskan kanssa. Tämä on poikkeuksesta luonteeltaan, eikä sitä, Tanskaa voida käsitellä täysjäsenenä Europolissa. Lisäksi olen tyydytyksellä pannut merkille, että meidän lausun kantamme on näkynyt aikaisemmissa teksteissä. Olen ottanut huomioon tämän projektin ja kaiken sen, mihin olemme tässä pyrkineet. Samoin on otettu huomioon ehdot, joissa tämä ehdotettu sopimus alistettu tai liittyy siihen, että Tanskan velvollisuutena on soveltaa täysin Tanskan lainsäädäntöä, direktiivi 217, koskien tietosuojakysymyksiä – ennen ensimmäinen toukokuuta 2017 ja, ja pitää soveltaa Euroopan tuomioistuimen lainsäädäntöä ja Euroopan viranomaisen määräyksiä. Kuten te tiedätte, tässä Tämä liittyy näihin perusteluihin, joita esittelen, ja sopimuksessa on 27 artiklaa, lukua ja kaksi liitettä. En käy läpi niitä, koska kaikki voivat itse siihen tutustua. Haluaisin vielä toistaa, että mitä tulee yksi artikla neuvoston päätöksessä Europolilla on lupa tehdä tällainen strateginen operatiivinen yhteistyösopimus Europolin ja Tanskan kuningaskunnan välillä. Ja artiklan 2 mukaisesti tämänhetkinen päätös tulee voimaan silloin, kun sitä on ilmoitettu. ilmoitetaan. Sitten aikataulu, jota esittelee ehdottaa, sen lisäksi me tänään tehdään, on 5. huhtikuuta keskiviikkona käsitellään tarkistuksia. 11. 4. tiistaina keskiviikkona äänestetään livessä ja 27. huhtikuuta torstaina äänestetään sitten mini-täysistunnossa. Kiitoksia. Thanks a lot and first of... Kiitos. Kiitos kauniista sanoista, joilla tunnustitte henkilökunnan jäsenten tekemän työn merkityksen tässä valiokunnassa. Ilman heitä emme voisi työtämme tehdä. Nyt annan puheenvuoron kiinnostuneille jäsenille. Peterson halusi käyttää puheenvuoron. Chair, speaking Danish. Kiitoksia. Aion puhua tanskaa. Eli haluaisin vielä kiittää tästä työstä ja rakentavasta työstä, jota on tehty – varmasti löydämme hyvän sopimuksen Europolin ja Tanskan välillä ja haluan tosiaan tunnustaa sen, mitä tässä on tehty. Me tietysti haluamme nyt tarkastella tätä sopimusta ja jos komissio arvioi tätä sopimusta, niin meidän pitäisi myöskin parlamentissa keskustella siitä, toimiiko sopimus niin kuin sen pitäisi Ja tätä meidän täytyy tarkastella ja myöskin tarkistuksia. Me olemme täällä hyvin rakentavia ja vielä kerran haluaisin kiittää tästä rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Thanks a lot and I will not... Kiitos. Nyt eh, edustaja Sipöl saa puheenvuoron ja sanoisin, että olen hieman hämilläni neuvoston tekstissä tai kollega Dias Nemeran tekstissä ää, ei ole selkeää määräaikaa ja neuvoston tekstissä ei ole edes vakuutteluita sille, että loppujen lopuksi saisimme jonkinlaisen asiallisen kansainvälisen sopimuksen. Siinähän sanotaan vain, että komissio voi tehdä tällaisen ehdotuksen. Näin ollen olen hieman huolissani siitä, että onko tämä oikea oikeudellinen tapa käsitellä asiaa. Toki tarkistukselle on vielä jonkin verran aikaa. Me toimimme nopeasti. Tarkistusten määräaika on 5. huhtikuuta. Me, olemme, me haluamme tehdä työmme hyvin, joten nopeasti nyt sitten tarkistukset jätetään vain englannin kielellä. Huomioikaa tämä. En tiedä, haluaako komissio esittää kommenttejaan tästä mietinnöstä. Komission edustaja, olkaa hyvä. Amici. Thank you very much, madam. Kiitoksia puheenjohtaja ja huomenta. En nyt toista sitä, mitä totesin viime viikolla, enkä vienyt liikaa aikaa, niin Komission kannaltahan on tärkeää, että tämä sopimusluonnos noudattaa toimielinten välistä tasapainoa ja ehtoja, joista sovittiin yhteisessä julistuksessa, jonka Juncker esitteli Tuskin ja pääministeri Rasmussenin kanssa. Esittelijä Diestemera viittasi ehtoihin, jotka on sisällytetty tähän tekstiin. Ja viime viikolla totesin, että komissio panee merkille sen, että luonnoksessa on otettu huomioon myöskin tämän yhteisen valvontaelimen kanta, eli tämä Europolin tietosuojavaltuutettu. Sehän on erittäin tärkeä askel. Ja sitten nämä kommentit, joita parlamentti ja tämä valiokunta ovat tehneet, erityisesti liittyen sopimuksen päättämiseen, niin haluaisin korostaa, että kohtaa 25 uudistettiin neuvotteluiden aikana juuri jotta voitaisiin ottaa huomioon parlamentin huolenaiheet. Ja kohdassa 25 on vankka arviointilauseke, jonka nojalla komissio tarkastelee sopimuksen toiminnallista tehokkuutta ja sitä, miten Tanska noudattaa tietosuojasääntöjä viimeistään 31. lokakuuta 2020. Ja tämä arvio toimitetaan parlamenttiin ja neuvostoon, eli tämän kautta voidaan sitten parlamentissa käydä keskusteluita. Ja yksi arvioinen tuloksista saattaa sitten olla komission ehdotus tai täsmällisemmin suositus komissiosta neuvostolle, jossa pyydetään, että neuvosto tekisi päätöksen, joka sallisi neuvotteluiden avaamisen, jotta voitaisiin tehdä sopimus artiklan 218 nojalla Lissabonin sopimuksesta. Eli kun otetaan huomioon tämä lauseke, kuten sanoin, sitä uudistettiin tässä keskusteluiden aikana. Eli komissio katsoo, että tämä on voimakas arviointilauseke. Kiitos. Thanks a lot once again. Kiitos vielä kerran näistä selvityksistä. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö yhteistyö toimisi. Pikemminkin kyse on, haluammeko poliittisesti käsitellä pitkällä aikavälillä Tanskaa tällä tavalla. Anteeksi, anteeksi. Tiasemera. Haluatteko vielä esittää loppukommentit? Olkaa hyvä. Bueno, no, no es el broche de oro, pero sí. Niin, en mitään mitalatajaa, mutta ihan lyhyitä kommentteja kohtelaisuuden nimissä haluaisin kiertää Petersen hänen sanoistaan ja toivon. Odotan häneltä mielenkiinnolla hänen tarkistuksiaan toivottavasti ne eivät ole liian hankalia esittelijälle. Samoin puheenjohtaja kiitän hänen kommenteistaan. Ja vaikkakin on totta, että mielestäni Rova Mitsi antoi teknisen vastauksen, vaikka enkä poliittista vastausta. Se oli varsin oikean osunut vastaus ja se voi hälventää teidän poliittisia epäilyksenne. Tämähän liittyy artiklaan 25 yleissopimuksessa yleissopimuksessa, jossa puhutaan arvioinnista, ja kohdassa 3, 25 artikassa sanotaan, että tämän arvioinnin valossa komissio voi esittää myöhemmin 30.4. vuonna 2021 viimeistään suosituksen sen mukaisesti, niin kuin hän sanoi, 218 artiklan mukaisesti, joten odotan teiltä tarkistukset. Toivottavasti ne ovat helppoja sulatella ja kiitoksia kaikille. Thanks a lot and let's... Kiitos. Nähtäväksi jää. 5. huhtikuuta on keskiviikko ensi viikolla, eli jotka haluavat jättää tarkistuksia, niin sitten nopeasti vain työhön ja englannin kielellä tarkistukset. Voimme siirtyä kollegat seuraavaan kohtaan. Komission puheenvuoro ja kyse on yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen suorittaman henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus. Tässä kumotaan vuoden 2001 päätös ja myös päätös vuodelta 2002. Tämä ehdotus säätelee unionin toimielimiä, elimiä, laitoksia ja virastoja. Ja kyse on myös yleisestä tietosuoja-asetuksesta, joka on hyväksytty viime vuonna. Lipivaliokunnan puheenjohtajana minun on korostettava, että tässäkin kyse on komission ehdotuksesta, jossa mukana ei ole vaikutusarviota ja joka kenties vaatii live-koordinaattoreiden perehtymistä. Henkilökohtainen vaikutelmani on se, että tällainen direktiiviluonnosten esittely näyttää muotoutuvan normaalimenettelyksi. Tämä ei minun mielestäni ole parempaa lainsäädännön tekemistä. Komissio voi esitellä ehdotuksensa ensin ja tämän jälkeen esittelijä, varjoesittelijät ja muut halukkaat jäsenet voivat käyttää puheenvuoron. Nyt ensimmäisen puheenvuoron saa mm, herra Mikol komissiosta. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Tämä komission ehdotus tehtiin tieto- ja datatalouspaketin yhteydessä tammikuussa. Sehän on luonnollisesti jatkoa yleiselle tieto suojadirektiiville, poliisiyhteistyödirektiiville viime vuodelta. Kyse on myös sähköisestä henkilötietosuojasta, yksityisyyden suojasta. Me määrittelemme säännöt EUn toimielinten ja laitosten virastojen suhteen. Tämä linjaus yleisen tietosuoja-asetukseen oli tarpeen Tätä vaati tietosuojavaltuutettu ja se on myös tarpeen sen takia, että me sovellamme tätä asetusta vuodesta 2018 alkaen. Meillä on siis varsin lyhyt määräaika. Meidän on annettava ainakin joitakin kuukausia aikaa virastolle ja laitoksille, jotta ne voivat valmistautua tähän toukokuuhun 2018 määräaikana. periaatteet tässä ehdotuksen taustalla, niin kuin aivan oikein mainitsitte, ovat sellaiset, että meidän on linjattava säännöt tähän yleiseen tietosuoja asetukseen ei tulisi olla kaksinkertaisia sääntöjä, toisaalta huomioiden kansalliset toimijat ja toisaalta EU-laitokset. Tämä on keskeinen periaate tässä ehdotuksessa ja meidän tulisi soveltaa samoja sääntöjä, avoimuutta, sisäänrakennettua tietosuojaperiaatetta, hallinnollisia sakkoja ja niin edelleen. Eli tähän me olemme tässä ehdotuksessa pyrkineet. Meidän on otettava huomioon myös Lissabonin sopimuksen vaikutukset. Ja kun kyse on hallintomallista, niin on otettava huomioon ja sovellettava tässä uudessa toimielin asetelmassa tietosuojaneuvoston olemassaoloa. Nämä ovat siis keskeisiä periaatteita. No sitten 2001 vuoden direktiivissä me olemme joko linjanneet olemassa olevat säännöt tähän uuteen käsitteeseen ja tietosuoja-asetukseen. Esimerkiksi rekisteröidyn oikeudet huomioidaan ja sitten olemme huomioineet myös uudet käsitteet, eli sisäänrakennettu, automaattinen tietosuoja ja niin edelleen. Olemme kuitenkin säilyttäneet tiettyjä olemassa olevia määräyksiä tässä asetuksessa 45 vuodelta 2001, silloin kun ne ovat osoittaneet arvonsa. Esimerkiksi silloin kun kyse on erityisistä säännöistä EUn toimielinten tietosuojavaltuutetuista. asetus antaa myös tiettyä joustavuutta jäsenvaltioiden suuntaan, mutta me olemme täsmentäneet tämän säännön toimielinten osalta. Me pyrimme siihen, että olisimme mahdollisimman pitkälti samassa linjassa kuin tämä asetus. Otamme huomioon erityispiirteet toimielimissä ja virastoissa. Vältämme mahdollista kritiikkiä siitä, että toteutettaisiin erilaisia standardeja toisaalta – julkishallinnossa, jäsenvaltioissa ja toisaalta EU-laitoksissa ja elimissä. Käytämme myös innovatiivisia käsitteitä, esimerkiksi nämä hallinnolliset sakot, ja otamme myös huomioon tasapainon ja työskentelyolosuhteet toisaalta EUn tietosuojavaltuutetun ja neuvoston välillä. meidän on edettävä mahdollisimman nopeasti, jotta EUn toimielimille ja virastoille jää aikaa vielä täytäntöönpanna lainsäädäntöä. Neuvostossa on ollut kolme käsittelyä. Tarkoitus on saada yleinen lähestymistapa aikaiseksi Maltan kaudella ja hyväksyntä vielä vuoden loppuun mennessä. Kiitos puheenjohtaja. Thanks a lot. Kiitos. Ennen kuin nyt annan esittele puheenvuoron, en lähde puhumaan pitkään. Kyse on siitä, että linjaamme näitä sääntöjä ja tämän kautta annamme jäsenvaltioille mallia siitä, miten tämä tietosuojapaketti käytännössä toteutetaan. Nyt kuitenkin esittelijä edustaja Ernst, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kuten sanottiin asetuksessa, kyse on tietosuojapaketin täytäntöönpanosta – Tämä koskee EUn toimielimiä, virastoja ja muita tahoja. Meidän täytyy puhua näistä asioista erittäin vakavasti. Ja sitten viime aikoina ja vuosina tässä asiassa on tehty hyvää työtä. Voimme tätä lämpimästi tukea ja meidän täytyy nyt tarkkaan sitten katsoa, miten näitä asioita säännellään. Heti aluksi haluaisin todeta, että minä täytyy kiittää ensimmäisten varjoistelijoiden kokouksen jälkeen harjoittelijoita. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä. Kysehän on tämän tietosuojapaketin täytäntöönpanosta. Ja on erittäin tärkeää, ettei luoda mitään päällekkäisyyksiä, vaan katsomme tätä asetusta ja direktiivejä ja katsomme tarkkaan, miten niitä noudatetaan, jotta pysymme sitten tällä oikealla linjalla, eikä sitten tehdä päällekkäistä työtä. Eli meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä näissä asioissa ja uskon, että se tulee myös onnistumaan. No se, mitä tässä kritisoidaan, ja syytämme nyt komissiota siitä, että jälleen kerran tästä puuttuu vaikutusten arviointi. Näin sama oli terrorismivaketissa, ja me kritisoimme sitä. Eli me haluamme nyt sellaisen arvioinnin. Eli komission pitäisi nyt sitten tehdä se jälkeenkäteen ja toimittaa se meille, jotta voimme sitten käsitellä sitä tämän asian yhteydessä. Ja sitten aikataulusta, no tästä jo on puhuttu. Meillä ei ole kovin paljon aikaa enää hukattavana. Meidän täytyy nyt tehdä nopeasti työtä. Minä olen tällä kannalla myöskin. Eli sitten toukokuussa 2018 tätä täytäntömaailmaa voidaan ruveta toteuttamaan kaikilla aloilla. Ja meidän täytyy nyt nopeasti sitten käsitellä erinäisiä asioita varjoesittelyiden kokouksissa ennen kuin sitten rupeamme käsittelemään tarkistuksia. No mitä asioita pitää selvittää? No kuten sanoin, ensimmäinen asia on se, että täytyy katsoa, missä on yhteyskohtia muihin asetuksiin ja direktiiveihin. Tässä on esimerkiksi sähköinen yksityisyysasia mukana, ja meidän täytyy toimia tässä varovaisesti, koska se on hyvin keskeinen kysymys. Sitten täytyy puhua tästä soveltamisalasta. Se on vielä vähän epäselvä. No, sepä on tosi hieno. Tässä puhutaan elimistä ja toimielimistä, mutta entäs sitten nämä virastot? Ensimmäisessä varjoesittelyn kokouksessa todettiin, että tämä on aika suuri ongelma. Virastoilla on omia tietosuojasääntöjä esimerkiksi Europolissa. Miten tämä asia hoidetaan, mitä tehdään näille tietokannoille, jotka ovat myöskin tavallaan eurooppalaisia tietokantoja. Ja tästä ei ole mitään. Komissio on luetellut näitä eri virastoja ja miten siellä sitten näitä tietosuojakysymyksiä hoidetaan. Ja meidän täytyy nyt miettiä, miten nämä asiat hoidetaan. Näihin asioihin liittyy puutteita, kuten tiedämme, eikä tätä asiaa voida jättää tälle tolalle. No, sitten tietosuojan piiriin kuuluvien henkilöiden oikeudet ja sitten nämä rajoitukset Eli olemme aina kompastuneet näihin sisäisiin sääntöihin. Ja me olemme sillä kannalla, että olisi parempi, että asiat hoidetaan lainsäädännöllä ja yksittäistapauksissa näistä asioista pitää sitten käsitellä. IDPS, se on ihan tärkeä kysymys meille. Kuulemiset ovat tärkeitä näissä asioissa, mikä tätä haluaa muuttaa, mutta haluamme kuitenkin tehdä selväksi sen, mitä oikeuksia on tietosuojakysymyksissä. Me haluamme kunnollisen asetuksen, joka mahdollistaa sitten sen, että pystytään tekemään työtä oikeissa olosuhteissa. No, jos muistellaan nyt keskustelua, jota käytiin EDPSn täytäntöönpanosta, se oli aika merkillinen menettelytapa. Ja meidän pitää nyt tämä asia vielä ottaa uudelleen esille ja ehkä mukauttaa tiettyjä seikkoja. No tässä nyt varmaan ei ole kaikki, mutta tämä nyt on ensimmäistä keskustelua, jota käydään. Ja meidän täytyy nyt keskustella vakavasti näistä asioista ja olen iloinen yhteistyöstä eri ryhmien välille. Se on viime vuosina ollut hyvää ja uskon, että se tulee jatkumaan. Kiitos. Kiitos edustaja Ernst. Nyt kollega Albrecht, joka on varjoesittelijä vihreistä, saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, I'd like to say... Kiitoksia. Ensinnä olen kovasti iloinen että lähdemme ripeästi liikkeelle asiassa ja ehdotus on saatu komissiosta. Sisällöllisesti mielestäni se on aivan oikeansuuntainen, mutta haluaisin ottaa esille yhden asian, joka tuli jo esittelijän puheenvuorossa esille. Minusta se on todella ongelmainen ajatellen myös esittelijänä yleisestä tietosuoja-asetuksesta, koska yleisessä tietosuoja-asetuksessa päätimme lainsäädännön sen yhteydessä, että 2001 eh, soveltuu kaikkien tietokäsittelyyn EU-laitoksissa ja elimissä ja tämä kattaa myös virastot. Tämä tietysti, näin ei tietenkään ollut asetuksen 2145 kohdalla, mutta tämä kuuluu kuitenkin tämän yleisen tietosuojasetuksen kohdalle. Tämä, tätä sovelletaan toimielimiin ja virastoihin myös. Ja mielestäni on poliittinen järki tässä taust- kartalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikkakin me sanomme, että ensinnäkin Euroopan parlamentissahan me olemme aina pyytäneet horisontaalisia standardeja tietosuojasta ja tämän takia teimme tämän yleisen tietosuoja-asetuksenkin. Ja me emme ole kovinkaan tyytyväisiä siitä, että me joudumme sopimaan tietyistä, tietyistä välineistä, mitä tulee äh, sähköiseen viestintään ja tietosuojaan sen yhteydessä, koska me haluaisimme, että komissiot olisivat ottaneet mukaan alun perinkin, mutta emme olleet kovinkaan tyytyväisiä siihenkään, että jouduimme sopimaan direktiivistä poliisi- ja oikeuskysymyksissä, lainvalvontakysymyksissä, mutta me toimimme kuitenkin näin ja kunnioitamme tätä tilannetta. Kuitenkin tässä GDPRssä on sanottu, sanotaan, että olisi vain yksi väline, joka kattaa EU-toimielimet, instituutiot, virastot, kaiken, ja tämä kattaa siis virastot. Tässäkin perusteena on, että tällä hetkellä lain valvonnan alalla EU-tasolla sanoisin, meillä on kymmeniä, jopa satoja eri standardeja käytössä. Jokainen tietojärjestelmä, jokainen instituutio, jokainen virasto, kaikilla on omat eri standardinsa, erityisesti virastoilla ja järjestelmillä. Ja me emme voi odottaa, että jäsenvaltiot kaikki sopisivat samoista standardista tällä alueella, jotta voitaisiin sallia nopea tiedonvaihto, erityisesti myös mitä tulee turvallisuus tarkoituksessa tehtyyn tiedonvaihtoon ja parempaan yhteistyöhön, mutta samalla sitä sallittaisiin, että jokaisella virastolla ja tietojärjestelmällä EU-ssa voi olla kuitenkin erilaista lainsäädäntöä henkilötietosuojakysymyksistä. Mielestäni tämä on kyllä sellainen kysymys, johon meillä ei ole tavallaan varaa. Ja jäsenvaltiot kovasti halusivat ottaa mukaan kaikki nämä toimielimet ja virastot yleisen tietosuoja-asetukseen, kun taas parlamentti lopulta sopi, että komissio saa aikaa laatia erityisen oikeusperustan eh, tietosuojavaltuutetulle ja miten hän toimii yhteen uusien elinten kanssa ja niin edelleen. Mutta me haluaisimme luoda horisontaalisia standardeja kautta EU-toimielinten ja virastojen kohdalla myös. Mielestäni tämä tuli varsin selväksi. Ja tämän takia olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä työtä siltä pohjalta, että voitaisiin ottaa mukaan virastot ja tietojärjestelmät tämän asetuksen sovellusalaan ja luoda siis todellisia yhteisiä standardeja, niin kuin jäsenvaltiotkin joutuvat tekemään sitten, kun tämä yleinen tietosuoja lainsäädäntö tulee voimaan. Kiitoksia. Thanks a lot, Mr. Albrecht. Kiitos, edustaja Albrecht. Muita käsiä en ole nähnyt heiluttelemassa, joten kenties voimme kuunnella komission reaktioita. Esitettiin kysymys määritelmistä ja harmonisoiduista standardeista kaikissa EUn toimielimissä ja laitoksissa. Kysyisin, että miten määritellään mahdollisuus käyttää la, äh, sakkoja ja miten tämä järjestettäisiin. Ja sitten Enstin kysymys vaikutusarviosta. Sellainen tulisi tähänkin ehdotukseen saada vaikkakin tiedämme, että täytyy työskennellä nopeasti ja varmistaa, että kaikki voidaan toteuttaa ensi vuoden alusta lähtien. Eli jos komission edustaja vielä voisi reagoida näihin kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin vaikutusarviosta. On tehty päätös jättää vaikutusarvio tekemättä, koska Tällä ehdotuksella on rajattu soveltamisala ja sehän on linjausta tietosuoja-asetukseen. Eli olemme tehneet tutkimuksen, se on käytössänne. No sitten kysymys soveltamisalasta. Tieto kannat ovat sellaisia, että valvojana ei ole EUn toimielin tai laitos, vaan kyse on kansallisista viranomaisista, jotka toimivat joko tietosuoja-asetuksen tai poliisiyhteistyön direktiivin pohjalta. Pitää paikkansa, että jossakin jotkin laitokset, virastot eivät ole mukana tässä mehän tiedämme, että tässä hiljan vastaan hyväksytty järjestelyt, jotka pätevät, emme katsoneet, että tässä vaiheessa olisi syytä avata uudelleen nämä tuoreet järjestelyt. No sitten sakoista, sakkomaksuista Tästä on käyty pitkät keskustelut myös komission sisällä. Kyse on aivan uudesta lähestymistavasta niin, että oikeus tietosuojavaltuutetulla olisi mahdollisuus käyttää tällaisia sakkomaksuja virastojen toimielinten yhteydessä. Meillähän on tiettyjä suojalausekkeita, tarkoitus on toimia niin, että kyse sakoissa on todellakin viimeisimmästä keinosta, johon turvaudutaan ja huomioidaan myös virastojen koko. Raha, joka sakomaksulla kerättäisiin, aivan niin kuin tekstissä ilmoitamme, palaisi yleiseen unionin budjettiin. Tällä olisi kuitenkin vahva symbolinen arvo sillä korostettaisiin sitä, miten tärkeänä pidämme tietosuojaa EUn toimielimissä ja virastoissa. Kiitos. Thank you very... Kiitos. Sitten esittelijä, edustaja Ernst, saa vielä puheenvuoron. Hänellä voi olla vielä lisäkysymyksiä. Niin, me emme nyt ole samaa mieltä tästä vaikutusten arvioinnista. Me vaadimme sitä edelleen ja tämän te tiedätte. No, soveltamisalasta pitää vielä keskustella, mutta se voidaan sitten hoitaa siltä pohjalta, kun meille on toimitettu tietoa näistä virastoista ja kaikesta, mikä liittyy tähän, jotta meillä on kattava näkemys siitä, mistä tässä oikeastaan puhutaan. Se nyt varmaan on ihan selvää. No muuten toivon, että voimme jatkaa tätä työtä ja että löydämme hyvän ratkaisun, mutta en ole siitä kovin optimistinen. Siis, uh, Kiitos edustaja Enst virastojen suhteen vähimmilläänkin nyt täytyy tarkistaa, että ovatko nämä virastojen uudet säännöt todella linjassa nykyisen tietosuojapaketin kanssa, josta olemme päätöksen tehneet. Tämä tulisi toteuttaa tässä rinnakkaisena komission ehdotusten kanssa. Kyse ei ole vain teknisestä muutoksesta, ja linjauksesta, vaan kyse on myös poliittisista keskusteluista. Miten voimme näyttää parasta mallia jäsenvaltioille näissä asioissa? No niin. Me olemme oikein hyvissä ajoin tänään. Olemme edenneet hyvin. Täytyy varmistaa, kun menemme uuteen esityslistan kohtaan, että puhujat ovat paikalla. No, me käynnistämme seuraavan kohdan käsittelyn kaikessa huolimatta. Kyse on kollega Tsehovskin mietintöluonnos. Ja tässä kyse on Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisestä sopimuksesta. Ja kyse on rahoitusvälineestä, viisumipolitiikasta ja turvallisuuden rahastosta – täydentävät säännöt vuosiksi 2014-2020. Edustaja Tsehovski ei voi olla tänään paikalla kanssamme. Tästä syystä edustaja Koelju esittelee mietintöluonnoksen. Olkaa hyvä. Thank you so much, Chair. I apologize on behalf of Mr. Tsetkovski. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, Varsin esittelijän Maltan kokouksella esittelijä haluaa korostaa sitä, että välinen rahoitus tueksi ulkorajoille ja viisumipolitiikalle. Tässä on oma rahasto vuodelta 2014. Se on tärkeä väline, jotta voidaan varmistaa turvallisuus EU:ssa, koska se haluaa valvoa ulkorajojaan ja prosessoida e- e- Schengenin viisumipolitiikkaa tehokkaammalla yhtenäisellä tavalla. Kuitenkin on välttämätöntä varmistaa solidarisuus kaikkien osa- osallistujamaiden kesken Schengenin alueella mukaan lukien assosiaatiomaat, kuten Norja. Ei ainoastaan ole niin, että kaikkien valtioiden pitää noudattaa samoja sääntöjä ulkorajojen valvonnassa, niiden myös täytyy osallistua taloudellisesti. Tämä ehdotus koskee Norjaa assosioituna maata, maana, joka osallistuu Schengenin lainsäädäntöön ja määrittelee oman panoksensa EU-talousarvioon suhteessa tämän, tähän rahastoon jo 19,7 miljoonaa vuodessa. Esittelijä on sitä mieltä, että live-valiokunnan pitäisi hyväksyä tämä ehdotus, koska tämän välineen kautta me voimme saada aikaa tehokkaampaa ulkorajavalvontaa aikaan yhtenäisemmällä tavalla ja saamme paremman yleiskuvan siitä, keitä tulee Schengenin alueelle. Kiitoksia. Thanks a lot. Uh, Kiitos, edustaja Koelio. Se, miten parhaalla tavalla voimme val- valvoa ulkorajoja, voimme tietää, ketkä tulevat alueelle. Tämähän on käynnissä oleva keskustelu. On tarpeen keskustella tästä aiheesta jäsenvaltioiden kanssa ja myös muiden kanssa, joiden kanssa teemme läheistä yhteistyötä. Näin ollen on hyvin tärkeää, että käsittelemme mietintöä. Kyse on valvonnasta. Ja tämän lisäksi keskustelemme myös rahoitustuesta ja rahoitusosuuksista. Aihe on hyvin tärkeä. Jälleen kerran kyseessä on mietintö, missä meitä pyydetään toimimaan nopeasti. Tässäkin mietinnössä määräaika tarkistuksille on ensi viikolla, keskiviikkona 5. huhtikuuta 2017 kello 12. Englanniksiko tässäkin? Selvä. Toisin kuin muissa mietinnöissä minulle kerrottiin, että kaikkia tarkistuksia ei tarvitse jättää pelkästään englanniksi, vaan kaikki kielet ovat sallittuja. Olemme hieman etuajassa. Kertoisin tässä vaiheessa, että LIBE-valiokunnan äänestys on ohjelmassa 24. tai 25. huhtikuuta. Täysistunto äänestänee toukokuussa tänä vuonna. Nyt komissiota ei vielä näy. Tämä ei varmaankaan ole kovin kimurantti kysymys. Voi olla, että menemme nyt seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on asetusehdotus. Ja kyse on siis jäädyttämistä ja menetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta. Tällä korvattaisiin neuvoston puitepäätös vuodelta 2006. Ja kyse on keskinäisestä vastavuoroista tunnustamisesta silloin, kun kyse on jäädyttämisestä ja menety, menetetyksi tuomitsemisesta. Muistutan, että vuonna 2014 direktiivi 42 hyväksyttiin ja siinä kyse on rikosvälineistä ja rikoksen tuotosta Euroopan unionissa ja niiden järjyttämisestä ja takavarikoinnista. Kyse on myös harmonisoinnista silloin, kun kyse on tietyistä rikosmuodoista ja takavarikoinnista – erityisesti kahdessa erityistapauksessa. Asetuksessa on myös keskinäisen tunnustamisen periaate rikosoikeuden osalta myös harmonisoinnin ulkopuolella. Muistutan siitä, että vastavuoroinen tunnustaminen rikoslaissa – Tästähän meillä on direktiivi 41 ja se liittyy eurooppalaiseen tutkintamääräykseen. Silloin ajateltiin, että tämä olisi tulevaisuuden malli silloin, kun kyse on rikosoikeudesta ja vastavuoroisesta tunnustamisesta. Kaikkien poliittisten ryhmien kesken tuolloin vallitsi konsensus, aivan erityisesti siitä, että olisi perusteet perustus, perusoikeuksien perusteella olla tunnustamatta tätä. Me olemme todellakin nyt etuajassa, eli komissio ilmeisesti on nyt matkalla paikalle. Enkö nyt voi pyytää oikein ketään käyttämään puheenvuoroa? Entäpäs esittelijä, haluaisiko hän jo käynnistää keskustelun? Edustaja Griesbeck. Kiitoksia puheenjohtaja. Olisi kuitenkin tärkeää, että komissio aluksi esittelisi suuntaviivat, koska no voimme tietysti mennä, mennä lopusta alkuunkin, mutta tämän tunnin on ensimmäistä keskustelua, niin olisi kyllä aika tärkeää, että komissio esittelisi tämän asian ja esittelisi oman kantansa. No voi minäkin puhua, mutta ehkä olisi parempi kuitenkin, että komissio olisi paikalla. No, varmaan komission edustajakohta on täällä. Eivätkä varjoesittelijätkään ole täällä, ei yksikään. Olen samaa mieltä. Kenties olisi syytä pitää pieni tauko. Näin voimme varmistaa, että komissio voi kuulla myös esittelijä- ja varjoesittelijöiden näkemykset siitä, mitä me haluamme saada aikaan. Lyhyt tauko. Maksimissaan yhdeksän minuuttia. Yhdeksän minuuttia. Jatkamme tasan kello 10. Pahoittelen tätä. So you can have a coffee. Menkääpäs kahville. Kollegat, esittelin jo seuraavan esityslistan kohdan. Siinä aiheena on jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen. Kolme minuuttia tässä odoteltiin aloituspuheenvuoron takia. Voin nyt antaa suoran puheenvuoron komissiolle ja tämän jälkeen esittelijälle, varjoesittelijöille. Komission olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, and thank you for giving uh, me the opportunity. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että saan mahdollisuuden esitellä ehdotuksemme jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuorosta tunnustamisesta. Esittelen ehdotuksemme lyhyesti ensinnäkin kontekstista jokunen sana rikollisten varojen takaa varikointi on hyvin tehokas keino rikollisuuden ehkäisemiseksi, koska tuotto viedään rikollisilta. Samanaikaisesti voimme kompensoida uhreille ja saada lisää varoja äh, lainvalvontaviranomaisten käyttöön ja muuhun rikos, rikollisuuden ehkäisytyöhön. Jäädyttäminen ja takavarikointi on myös tärkeä väline terrorismin rahoituksen vastaisessa työssä. Näin voimme tulon lähteen eh, kuihduttaa silloin, kun kyse on terrorismin rahoittamisesta. Euroopan turvallisuusagenda 2015 korosti tarvetta puuttua terroristien rahoitukseen tehokkaammalla ja kattavammalla tavalla. On myös strategisesti tärkeää parantaa keskinäistä vastavuoroista tunnustamista, jäädyttämisten ja menetetyksi tuomitsemisten osalta. Komissio vuonna 2016 sitoutui toimintaohjelmaan, jolla tehostamme terrorismin rahoittamisen vastaista työtä. Olemme myös vastanneet parlamentin ja neuvoston vetomukseen silloin, kun 2014 42 direktiiviä käsiteltiin ja hyväksyttiin. Näin haluttiin uusi lainsäädäntöehdotus nimenomaan näistä päätöksistä. Näin olemme nyt tehneet ja olemme tehneet ehdotuksemme viime vuoden puolella. Pääongelmat, jotka tunnistimme ehdotuksen valmisteluvaiheessa, olivat seuraavanlaisia. Ensinnäkin on riittämättömästi takaisinperintää rajat ylittävissä tapauksissa – liian harvoin varoja jäädytetään ja takavarikoidaan Euroopan unionissa silloin, kun kyse on rajat ylittävistä tapauksista. Yhä useammin tuottoa siirretään ulkopuolelle muihin jäsenvaltioihin. Takaisinperintää ei ole siis riittävästi. Tämän lisäksi olemme havainneet, että olemassa oleva lainsäädäntö silloin, kun kyse on näistä päätöksistä ja vastavuorosta tunnustamisesta, ja puitepäätös, päätökset vuodelta 2003 ja 2006 eivät ole nykykehityksen tasolla, kun otetaan huomioon tilanne jäsenvaltioissa. Ja meillä on myöskin EUn lainsäädäntöä minimisäännöistä ja direktiivi vuodelta 2014 numero 42 silloin, kun kyse on rikostuoton takavarikoinnista. Tämähän tuli siirtää kansalliseen lainsäädäntöön viime vuoden syksyyn mennessä. Puitepäätösten soveltamisala tällä hetkellä on rajallinen ja se ei kata monia takavarikoinnin muotoja, jotka ovat äh, olemassa jäsenvaltioissa. Kyse on laajennetuista takavarikoineista ja äh, tuomioon pohjautumattomista takavarikoista. Toinen syy oli se, että menettelyt, jotka olemassa olevissa välineissä määritellään, ovat liian äh, monimutkaisia ja tehottomia. Esimerkiksi aika, määräaikoja ei ole näissä välineissä määritelty. Ja lopuksi puitepäätökset ovat kolmannen pilarin välineitä. Ne jäävät pitkälti jäsenvaltioiden harkintavallan piiriin. Nämä oli siis ensimmäinen yleisempi ongelma. Toinen havaitsemamme ongelma oli se, että nykypuitteet eivät mahdollista sitä, että voidaan palauttaa ja korvata, antaa mahdollisia korvauksia uhreille silloin, kun kyse on rajat ylittävistä tapauksista. On joitakin jäsenvaltioita, joissa valtio voi takavarikoida äh, uhrin puolesta. Tämä on olemassa joissakin jäsenvaltioissa tämä mahdollisuus. rajat ylittävässä tapauksessa tämä mahdollisuus kuitenkin menetetään. Ja tämäkin on syy sille, miksi uuden ehdotuksemme teimme. No sitten pääelementteihin ehdotuksessa. Ensinnäkin kyse on vastavuoroisesta tunnustamisesta, siihen liittyvästä välineestä. Eli yhden jäsenvaltion oikeusviranomaisten päätös tunnustetaan ja täytäntöön pannaan toisessa jäsenvaltiossa. Kyse on keskinäisestä luottamuksesta harmonisointia takavarikointisääntöjen osalta ei ole tässä uudessa välineessä. Kyse on mekanismista, joka pätee rajat ylittävään yhteistyöhön. Tässä katetaan erilaiset jäädyttämis- ja menetyksi tuomitsemispäätökset mukaan luettuna laajennetut takavarikot ja kolmansia osapuolia koskevat takavarikot. Tämä ehdotus parantaa nykypuitteita monin tavoin. Ensinnäkin kyse on asetusehdotuksesta. Ensimmäistä kertaa komissio ehdottaa tätä muotoa välineelle silloin, kun kyse on vastavuoroisesta tunnustamisesta. Kaikki aiemmat välineet olivat puitepäätöksiä muodoltaan. Lissabonin jälkeiset välineet, kuten tutkinta, määräys on direktiivi muodoltaan. Kyse on siis suoraan sovellettavissa olevista välineistä ja tästä ei aiheudu kansalliseen lainsäädäntöön siirtämiseen liittyviä ongelmia. Direktiivi antaisi jäsenvaltioille liikkumavaraa kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisessä ja näin ollen kansallinen lainsäädäntö voisi sitten vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Asetuksen kohdalla tällaista liikkumavaraa ei jää. Kyse on rajat ylittävistä menettelyistä ja sen takia tällaista liikkumavaraa jäsenvaltiolle ei tarvitsekaan jättää. Olemme siis vakuuttuneita, että tämä on asianmukaisin muoto tällaiselle vastavuoroisen tunnustamisen välineelle. Se tuo selkeyttä ja poistaa ongelmia kansallisen lainsäädäntöön siirtämisessä. No sitten uuden välineen soveltamisala Tämä menee pidemmälle kuin puitepäätökset. Ehdotuksella katetaan kaiken tyyppiset takavarikot, menetetyksi tuomitsemiset, jotka harmonisoidaan 42 vuoden 2014 direktiivissä, eli perinteinen takavarikointi, kolmas osapuoli, laajennettu takavarikointi, ja myös direktiivin kattava takavarikointi. Tässä mennään pidemmällekin kuin direktiivissä. Katetaan myös muun tyyppiset tuomion perustumattomat takavarikot, kunhan ne määrä, määritellään rikostuomioistuimessa käsittelyssä tapauksessa. On kyse myös tapauksissa, jossa rikoksen syyllistynyt ei pystytä tunnistamaan, taikka sitten jos tuomioistuin toteaa, että kyse on rikoksen seurauksena syntyneestä tuotosta, niin näitäkin tämä päätös koskee. Suojalausekkeet täytyy täyttää luonnollisesti, koska kyse on rikosoikeudesta. Toinen etu tässä ehdotuksessa on se, että se sisältää määräajat jäädyttämiselle ja menetetyksi tuomitsemiselle. Kyse saattaa olla kiireellisistä tapauksista ja silloin tunnustamismääräys, vastavuoroinen tunnustamispäätös on sitten yleisempi luonteeltaan määräaikojen osalta. Sitten meillä on myös standardimuoto, ja tämä varmistaa nopean tehokkaan toiminnan. Kaikki tiedot, tarvittavat tiedot sisältyvät, jotta täytäntöönpano viranomainen voi tehdä päätöksen ja todellakin täytäntöönpanna tuomioistuimen tuomion. Sitten on paljon määräyksiä tässä ehdotuksessa liittyen viestintään toimivaltaisten viranomaisten välillä. Tämä on yksi menestystekijöistä silloin, kun kyse on vastavuoroista tunnustamisesta. Sitten uhrin oikeudet, ne jo mainitsin. Nyt meillä on tässä määräys, joka mahdollistaa sen, että silloin kun uhri on saanut päätöksen tuen sille, että hänelle maksetaan korvauksia tai omaisuus palautetaan. Ja silloin kun omaisuus on takavarikoitu toisessa jäsenvaltiossa, niin sitten uhri voi saada prioriteettina nämä korvaukset tai omaisuuden palautuksen silloin, kun kyse on tuomion täytäntöönpanosta toisessa jäsenvaltiossa. Lopun vielä siitä, suojaako ehdotuksemme riittävällä tavalla perusoikeuksia. Ehdotettu asetus kattaa rikosoikeusmenettelyssä annetut äh, päätökset, eli kaikki suojalausekkeet, oikeussuojakeinot ovat äh, tässäkin sovellettavissa. Artiklassa 6 määritellään oikeus oikeudenmukaiseen tuomistuin käsittelyyn ja puolustuksella on myös omat oikeudensa, jotka on määritelty artiklassa 6, kohdassa 3 perusoikeuskirjassa. Ja EU-tason asian kuuluva lainsäädäntö on myös otettava huomioon mukaan luettuna ne, ne kuusi direktiiviä, jotka meillä on prosessioikeudesta. On oikeus käännöksiin ja tulkkauksiin, oikeus tiedonsaantiin, oikeus saada käyttää oikeusapua, juristia ja on myös suojattava alle alaikäisiä ja on saatava oikeusapua. Ei katsottu tarpeelliseksi sisällyttää erityistä kiistämisperustetta perusoikeuksien pohjalta, koska meillä on olemassa eurooppalainen tutkintamääräys. Varmasti meillä on vielä mahdollisuuksia keskustella aiheesta uudemmankin kerran, mutta katsoimme, että tällainen epäämismahdollisuus voisi tulla tuomarien vaikeasti tulkittavaksi ja sen takia se voisi vaarantaa tämän vastavuoroisen tunnustamisen. Ja haitata ehdotusta. Kiitos. Kiitos näistä yksityiskohtaisista tiedoista tähän ehdotukseen liittyen. Pitemmittä puheita annan puheenvuoron esittelijälle. Nathalie Kristik, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Schröderille tästä komission alustuksesta. Se oli hyvin yksityiskohtainen eikä liian tekninen Tämähän on tärkeä asia rikosoikeudellisesti, mutta ihan kansalaistenkin ymmärrettävissä. Eli tällä tavalla komissio torjuu terrorismia ja tätä vitsausta, joka on lisääntymään päin. Eli kiitoksia komissiolle näistä tiedoista. Tällä tavalla meillä on sitten välineitä, jotta pystymme torjumaan terrorismin rahoitusta ja kaikkea, joka liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on asia, joka nyt ei heti tule mieleen, mutta se täytyy ottaa huomioon, kun, jos niitä halutaan kunnolla torjua. Vuonna 2015 ja 2016 oli terroristihyökkäyksiä. Euroopan kohdistuu nyt jatkuvasti uhkia ja tämä nyt osoittaa, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä rikosoikeudellisissa asioissa. Meidän täytyy lisätä yhteistyötä tehokkaasti kaikkialla Euroopassa. Eli kuten totesitte, epäsuoraan niin meidän täytyy ennaltaehkäistä terroristien toimia. Ja tekstissä on myöskin todettu, että yritämme jotenkin estää ja haitata näitä rahoituslähteitä, joita terroristeilla on. Eli tässä tekstissä on hyviä kohtia niiden kautta voidaan sitten auttaa myöskin uhreja silloin, kun kansallinen lainsäädäntö sen mahdollistaa. Ja myöskin meidän pitää luoda lisärahasto, josta voidaan sitten saada varoja näihin torjuntatoimiin ja kaikkiin aloitteisiin, joilla torjutaan rikollisuutta. Eli tässä suhteessa teksti on myöskin hyvä Eli pitää nopeasti estää terroristien rahoitusmahdollisuudet, jotta he eivät pysty tekemään lisäiskuja. En nyt käytä tässä indikatiivia, koska tässä nyt voidaan nähdä, kuinka hankalaa näissä asioissa on toimia, mutta samalla hyvin tärkeää. No, pari pientä kysymystä. Minulla oli hyvin paljon erilaisia kysymyksiä, mutta osa niistä tuli jo tässä alustuksessa vastaus. Erityisesti se, että tässä voidaan toimia, mikäli perusoikeuksia ei ole noudatettu. Eli ensinnäkin tämä väline, joka on valittu. Komissio on ehdottanut asetusta, joka liittyy näiden päätösten vastavuoroisen tunnustamiseen. Tämä on juridinen tehokas väline, hyvin nopea käyttöinen myöskin. Meillähän on usein ollut näissä asioissa direktiivejä, mitä tulee näihin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Ja tämän välineen kautta voimme sitten lyhentää käsittelyaikoja. Ja tällä tavalla meidän täytyy olla hyvin täsmällisiä tämän välineen käytössä. Eli sen välitön sovellettavuus kansallisella tasolla sitten velvoittaa meitä olemaan täsmällisempiä. No sitten pieni täsmentävä kysymys. Voisiko komissio selkeämmin selittää näitä parannuksia ja laajennuksia, joita on asetuksen tehty kahden päätöksen, puitepäätöksen kautta, jotka olivat olemassa jo aikaisemmin? Mutta muuten sitten odotan innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden ja komission kanssa tässä teknisessä, mutta erittäin tärkeässä kysymyksessä. Kiitos puheenjohtaja. Thanks a lot, Natalie. And of course... Kiitos Natalie. Olen täysin samaa mieltä siitä. Ainakin kansalaiset ovat samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä estää rahan tulo ja meno rikollisille järjestöille. Eli takavarikot ovat tärkeitä, järjestämiset ovat tärkeitä, mutta tässä tekstissä on myös vaikea poliittinen seikka. Täytyy suojella perusoikeuksia ja on tarjottava oikeusoikeinoja, eli kyse on näistä suojalausekkeista. Mielenkiintoinen keskustelu varmasti. Jos varjoesittelijät ovat paikalla, niin heille puheenvuoro ST Pavel. Thank you to the Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komissiota, esitellä Gresbeckia. Tartun tähän viimeiseen lauseeseen ja minäkin odotan yhteistyötä kanssanne tässä tärkeässä asiassa. Voin sanoa, että kun ajatellaan asetusta, tämä on myös hyvä, iso plussa minulle. Me selitän, mitä, mitä tämä tarkoittaa. Tämä oli mielestäni juuri oikea päätös. Teemme työtä myös komission ehdotuksessa, mitä koskien menetetyksi tuomitsemispäätöksistä erityisesti mitä tulee suureen määrään rikoksen voittoja, jotka, joita käytetään edelleen haittaamaan Euroopan kansallista elämää jatkossakin. Joten niin kuin puheenjohtajakin sanoi, haluamme noudattaa perusoikeuksia. Tämä, tämä mainitsi komissiokin varat, jotka on tuomittu menetetyksi keskinäisen tunnustamisen menettelyn kautta muissa maissa, niin silloin uhrilla pitäisi olla oikeus korvaukseen. Ja pitää toimia täytäntöönpanon valtion etujen mukaisesti, mutta sekin mainittiin. Ja kiitän tästä, että jäsenvaltioiden pitäisi lisätä luottamusta toisiaan kohtaan ja meidän pitäisi, niitä pitäisi saada osa korvauksesta myös itse. Mitä tulee sitten keskinäiseen tunnustamiseen päätösten kohdalla, tämä tarkoittaa myös sitä, että se otetaan huomioon. Päätös, joka tehdään toisessa jäsenvaltiossa, vaikuttaa eri tavalla, jos se liittyy toiseen periaatteeseen. Pitää vahvistaa myös keskinäistä luottamusta jäsenvaltioiden kesken, niin kuin jo sanoin. Sitten määräajat, mitä tulee menetyksi tuomitsemispäätöksiin. Tarvitaan selkeät määräajat, jotta varmistetaan tehokas rajat toiminta ja menettelytavat, koska ennalta varovaisuustoimia pitää nyt ottaa nopeasti. Lyhyet määräajat ovat siksi tehokkaampia ja ehkä te voitte kertoa tästä enemmän, jotta voidaan nopeasti tunnustaa tällaiset päätökset jäädyttämisestä ja menetyksestä tuomitsemista. Viranomaisten pitää eh, kommunikoida tarvittaessa ja tekin otitte tämän esille, ja pitää olla yhteydessä kaikissa menettelytavan eri vaiheissa. Kun ajatellaan sitä, että kyseessä on asetus, minä todellakin toivon, että tämän kovan työrupeaman jälkeen saamme vahvan enemmistön asian taakse, koska tämä on hyvin tärkeä kysymys. Näin voidaan antaa merkki kansalaisille siitä, että me välitämme heidän edustaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much, Mr. Pa- Kiitos, edustaja Pavel. Nyt seuraavat varjoesittelijät. Edustaja Spinelli, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset Schröderille ja Natalille näistä, näistä alustuksista. Olen itse Italiasta, joten tiedän, kuinka hyödyllinen on väline, joka on luonteeltaan sitova asetuksen yhteydessä – Tämä on tärkeä väline, jotta voidaan torjua esimerkiksi mafian toimintaa. Vuosikausia olen taistellut, jotta näitä toimia hyväksyttäisiin ennen kuin terrorismi iskee Eurooppaan. On esimerkiksi mafian vastaisia järjestöjä, jotka käsittelevät juuri näitä kysymyksiä, jotka liittyvät jäädyttämiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen. No, Samalla sitten mietin vähän, millaisia vaikutuksia tällä on terrorismin torjunnassa. Terrorismin määritelmä on vielä liian epäselvä sekä kansallisessa lainsäädännössä että terrorismin vastaisessa direktiivissä, joka juuri hyväksyttiin. jos joku todetaan terroristijärjestön jäseneksi, häneltä voidaan evätä tietyt oikeudet. Ja sitten tämän vastavuoroisen tunnustamisen direktiiviä, sitä on laajennettu. Meillä on sääntöjä, jotka liittyvät näihin laajennettuihin takavarikoihin. Tämä on direktiivi vuodelta 2014. Ja se, mitä Schröder nyt komissiosta tänään totesi, niin se on tietysti tärkeää. Mutta jos nyt muistetaan nämä asiat, niin EU-tuomioistuin on tehnyt monia päätöksiä, mikä osoittaa, että on olemassa riskejä. Ja silloin jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen voivat rikkoa tiettyjä perusoikeuksia EU:ssa. ssa Eli varjoesittelijänä haluaisin nähdä, millä tavalla tässä on taattu nämä menettelyt, jotta noudatetaan standardeja, jotka ovat erittäin korkeita, kun ajatellaan perusoikeuskirjaa ja sekundaarilainsäädäntöä Euroopassa. Meidän pitää siirtää nämä vuoden 2014 direktiivin säädökset eurooppalaisen tutkinta kysymykseen ja meillä on selkeitä syitä vaatia, että kun tehdään tällaisia tutkimuksia, jotka pohjautuvat eurooppalaiseen pidätysmääräykseen, niin siinä rikotaan perusoikeuksia Ja meidän täytyy katsoa, miten näitä perusoikeuksia on suojeltu, kun käytetään tätä eurooppalaista tutkintamääräystä. Kiitoksia ja toivottavasti pystymme tekemään hyvää yhteistyötä Natalin kanssa. Thanks a lot, Mrs. Spin- Kiitos edustaja Spinelli. Seuraava varjoesittelijä on herra Corao. Kiitos puheenjohtaja. Aivan niin kuin kollega Spinelli sanoi, minullakin on Italian kokemus taustallani. Italian kokemus on ollut tässä aivan oleellinen, kun ajatellaan mahdollisuuksia jäädyttää ja tuomita menetetyksi omaisuutta. Usein menettelyn alussa, aina loppuun saakka, lopulliseen tuomion saakka, omaisuus ikään kuin katosi, ei ollut mahdollisuutta äh, konkreettisesti sitten toimia tuomion pohjalta. Eli näin ollen se, että meillä olisi tämän tyyppinen mahdollisuus, joka laajennettaisiin kaikkiin unionin jäsenvaltioihin. Tätähän on vahvasti pyydetty kaikilta, äh, kaikkien järjestöjen toimesta, jotka työskentelevät Italiassa mafiaa vastaan. Meillä on ollut myös erityinen Krim-valiokunta edellisellä vaalikaudella. Sitä saman vaatimuksen esitti myös Krim-valiokunta. Ja tämä on toistettu tällä kaudella. Asetusvälineenä on hyvä valinta, suoraan sovellettavissa oleva väline. Eli sitten tämä ohjaa hyvin selkeästi menettelyä. Ja sitten soveltamisala Siihenkin suhtaudumme myönteisesti. Se, että voidaan jäädyttää varoja jopa silloinkin, kun lopullista tuomiota ei ole annettu tuomioistuimessa. Tässä puhutaan tietyistä mahdollisuuksista, joita jäsenvaltioilla on vastustaa täytäntöönpanomääräystä. Voivatko jäsenvaltiot vastustaa viittaamalla perusoikeuksiin jos saisimme tähän selkeyden, niin että todella olisimme vakalla perustalla, niin siltä pohjalta voimme sitten saada tehokkuutta tälle välineelle myös muissa maissa. Järjestäytynyt rikollisuus, siinä ei ole kyse pelkästään terrorismista, kyse on järjestöistä, jotka toimivat hyvin globaalisti ja ne ovat nopeasti globalisoituneet säännöt tulevat aina hieman jäljessä. Jos me emme vastaa sellaisilla välineillä, jotka ovat suoraan sovellettavissa konkreettisesti, ainakin Euroopan unionin alueella, niin aina on sitten vaikeaa vastata oikealla tavalla näihin haasteisiin. Rikoksia on hyvin monenlaisia. Todellakin kirjo on laaja näissä rikoksissa – ja tuomio voi olla jopa kolme vuotta vankeutta. Eli näin alkuun suhtaudumme myönteisesti. Haluamme kiittää komissiota esittelystä ja edustaja Grisbeckille totean, että olemme valmiita auttamaan tämän mietinnön laatimistyössä. Thanks a lot. Kiitos. Työ varmasti on mielenkiintoista. Jäsenvaltioissa on erilaisia sääntöjä Joskus ne ovat heijastumaa erilaisista kokemuksista, joista joita jäsenvaltiossa on ollut. Ne heijastelevat yhteiskunnan kehitystä. On mielenkiintoista nähdä, minkälaisilla yhteisillä säännöillä pääsemme siihen tilanteeseen, että kaikki kunnioittavat sääntöjä. Tämä on tärkeä aihe, koska juuri kaksi viikkoa sitten meillä oli asiantuntijakokous. Paikalla oli eri jäsenvaltioiden poliisiviranomaisia. Jälleen kerran he totesivat, että yhä useammat rikostyypit ylittävät rajat, eli tarvitaan lisää yhteistyötä ja pitää varmistaa, että yhteistyö toimii. Näin se voi olla tehokasta ja näin ainakin osa järjestäytyneestä rikollisuudesta ja terrorismista voidaan estää. Tämän keskustelun loppuun haluaisin kysyä, haluavatko esittelijät tai komissio vielä lisätä jotain tämän keskustelun lopuksi. Komissio kenties ensin. To reply, maybe to... Kiitoksia. Vastaisin ehkä nyt vain näihin esittelijän kysymyksiin. Te kysyitte, mikä tässä on pääetuna uudessa ehdotuksen verrattuna olemassa olevaan puitepäätökseen. Ihan lyhyesti muoto on tässä isoin plussa, asetuksen muoto. Ja sitten on yksi väline, joka kattaa sekä jäädyttämisen että menetetyksi tuomitsemisen johdonmukaisella tavalla. Sitten sovellusala verrattuna tämänhetkiseen välineisiin, koska viime vuosina on ollut aika paljon uusia kehityksiä jäsenvaltioissa näissä kysymyksissä. Jäsenvaltiot ovat nyt ymmärtäneet, monet niistä, kuinka tärkeästä välineistä on, kun taistellaan rikollisuutta vastaan. Ja näin ollen ovat ottaneet käyttöön ja vahvistaneet kansallisia järjestelmiä. Sitten tietenkin tuli tämä direktiivi vuodelta 2014, jossa saatiin aika jo kerran harmonisaatiota. Viimeiset puitepäätökset ovat 2003-2006, joten meidän täytyy tavallaan hiukan ottaa kiinni sitä, mitä viime vuosina on tapahtunut. Sovellusalan laajentaminen on myös hyvin tärkeä etu. Sitten määräajat, ne jo puhuin otin esille, niitä ei tällä hetkellä ole, määräaikoja on esimerkiksi kolmen päivän määräaika, mitä tulee jäädyttämisen ja hiukan enemmän aikaa 30 plus 30 menetyksen tuomitsemista varten, joten näin pitäisi pystyä varmistamaan erityisesti jäädyttämisen kohdalla – rajat ylittävissä toimissa reaktiot voivat tulla nopeasti, jotta voidaan tarttua näihin omaisuuseriin tai omaisuuteen ennen kuin ne häviävät jonnekin muualle tavoittamattomiin. Sitten muitakin parannuksia, mitä tulee muotoiluihin, ilmoituksiin ja niin edelleen. Me yritämme myös varmistaa, vastatakseni asiasta tehtiin kysymykseen, että oikeudellisia keinoja on ihmisille, joita, joihin nämä toimet vaikuttavat. Tietenkin tällä voi olla varsin suuret vaikutukset ihmisten elämään ihmisiin ja sen takia ehdotus selventää sitä, että pääoikeuskeinot otettaisiin esille äh, alkuperämaassa, mutta sitten myös toimeenpanovaltiossa. Äh, tämä vaikuttaa sitten ilmoitusvelvollisuudesta. Ihmisille pitää ilmoittaa näistä toimenpiteistä, joten lyhyesti sanottuna nämä ovat parannuksia. Ja todellakin, niin kuin tekin täällä sanoitte, tämä on hyvin tekninen kysymys, joten on tärkeää, että asiat loksahtaa oikealle paikoilleen niin, että ihmiset myös käyttävät tätä mahdollisuutta käytännössä. Se on tässä päätarkoituksena, kun on keskusteltu tästä tekstistä, että saavutettaisiin tällainen helppokäyttöisyys. Kiitoksia. Challenge not only... Kiitos. Aina on haasteena varmistaa se, että äh, käytäntö todella on tehokas ja täytyy myös varmistaa se, että lakia voidaan käyttää tehokkaasti. Natali, haluatko vielä palata aiheeseen? Euh, pas de commentaire. Euh, en nyt erityisemmin kommentoi tätä, mutta olen vain iloinen tästä keskustelusta. Me teemme tässä asiassa varmasti hyvää työtä kollegoiden kanssa ja haluaisin kiittää komissiota siitä, että se vastasi hyvin selkeästi kaikkiin esitettyihin kysymyksiin tässä ensimmäisessä vuoropuhelussa. Tämä on tietysti teknistä työtä ja meidän pitää olla täsmällisiä, että tätä voidaan soveltaa – mutta tässä on myöskin mukana EUn toiminnan näkyvyys, jotta voidaan suojella kansalaisia, antaa maksaa korvauksia uhreille ja pyrimme pääsemään sitten eroon tästä terrorismin vitsauksesta. Kiitos. Thanks a lot, Natalie. Kiitos, Natalie. Jos kaikenlainen terrorismi saataisiin poistetuksi, niin se olisi hienoa suuri haaste. Ainakin nyt saamme jonkinlaista apua tähän taisteluun. Ja myös uhreista puhuminen on tärkeää. Ihmiset näkevät, että heitä ei jätetä yksin käsittelemään näitä rikollisuuden seuraamuksia. Tämä on siis hyvin tärkeää työtä. Hyvät kollegat, siirrymme suoraan seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on kolmen ehdotuksen esittelystä ja aiheena näissä Schengenin tietojärjestelmä. Kaksi puheenvuoroa kuulemme komissiolta. Esittelijämme Koilju on paikalla. Hän vastaa kahdesta mm, esityslistan kohdasta. Kyse on siis rajavalvonnasta ja oikeudellisesta yhteistyöstä ja Lenars on taas vastuussa tästä mm, kolmansemaisen kansalaisten palauttamisen liittyvästä aiheesta. Lenars ei ole paikalla, mutta Koelju toimii hänen sijaisenaan tässä aiheessa. Näin ensimmäisenä toimena katselen komission suuntaan, onko edustaja paikalla. Kyllä, komissio voi esitellä kaikki nämä kolme ehdotusta. Tämän jälkeen esittelijä saa puheenvuoron ja varjoesittelijät sen jälkeen. Sitten muut jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, voivat osallistua. Keskustelun lopussa annan vielä puheenvuoron Maltalle puheenjohtajavaltion ominaisuudessa. Ja sitten vielä loppuun komissio voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Ensin komissio. Äh, herra Rosenberg, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin hiukan taustatietoa Schengenin tietojärjestelmästä ja siitä, mitä se nyt toimii tällä hetkellä. Täytyy korostaa, että järjestelmä toimii ympäri vuorokauden ja sillä on kaksi tarkoitusta, eli tuetaan poliisia ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa – ja samalla torjutaan laitonta maahanmuuttoa. Järjestelmässä on noin 72 miljoonaa hälytystä liittyen henkilöihin ja tapahtumiin, ja se toimii 29 eurooppalaisessa maassa, ja viime vuonna sitä käytettiin 4 miljardia kertaa. Eli se on valtava järjestelmä. Se on yksi Schengenin järjestelmän kulmakivistä, ja se tosiaan toimii ympäri vuorokauden. Pari lukua tästä järjestelmästä. Se käynnistettiin vuonna 2013 ja viime vuoden loppuun mennessä järjestelmässä kolme, se on johtanut siihen, että 37 000 ihmistä on pidätetty. Schengen-alue ei ole päästetty tuhansia ihmisiä ja yli 20 000 ihmistä, kadonnutta ihmistä on löydetty järjestelmää käyttäen. 150 000 ihmistä on jäljitetty rikosoikeudellisissa menettelyissä ja 120 000 vakavin rikollista syyllistynyttä on löydetty ja niin edelleen. Eli nämä luvut ovat aika vaikuttavia. Järjestelmä toimii hyvin, mutta kuten aina, asioita voidaan tehdä paremmin. Vuonna 2016, kolme vuotta vuotta, siis kakkosen käynnistämisen jälkeen komissio teetti arvioinnin, joka on myöskin äh, pakollista, ja löydökset olivat myönteisiä, mutta parantamisen varaa myöskin löytyi. Eli pari alaa, joilla parannuksia voidaan tehdä. Ensinnäkin jäsenvaltioiden käyttö. Ensinnäkin tiedot, jotka liittyvät hälytyksiin ja tieto SISin siis järjestelmän käyttäjistä. Ja toiseksi meidän pitää systemaattisesti käyttää sisjärjestelmää silloin, kun kansallisia poliisikantoja, tietokantoja käytetään, niin näin ei tällä hetkellä käy. Ja sitten käytetään yhä enemmän väärennettyjä henkilötietoja, joten meillä pitäisi olla automaattinen sormenjälkitunnistusjärjestelmä, ja meidän täytyy varmistaa, että tämän toiminnon käyttö on pakollista. Ja sitten tietojen laadussa on puutteita. Siellä on vääriä ja puutteellisia tietoja, joita on tullut jäsenvaltioista. Ja meidän täytyy antaa rahoitus ja muita resursseja sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla, jotta pystytään tekemään nämä muutokset tehokkaammin järjestelmään. Meidän täytyy parantaa järjestelmän jatkuvuutta – sekä Euroopan että jäsenvaltioiden tasolla. Ja lopuksi sitten tietosuojasäännöt, siis asetuksessa, niitä täytyy tarkastella uudelleen, jotta voidaan ottaa huomioon EUn uusimmat tietosuojasäädökset. Eli tässä hiukan taustaa. Sitten kun katsotaan ehdotuksia, joita tänään nyt käsitellään, niin ensimmäinen asia on se, että tässä on kolme ehdotusta. Tämä heijastelee tämänhetkistä lainsäädännöllistä rakennetta poliisien ja viranomaisten välistä yhteistyötä esimerkiksi rajavalvonnassa, mutta tämä osoittaa myöskin, että halutaan kattaa asialla useimpia asioita ja siksi nyt kolmatta asetusta on ehdotettu ja tämä kolminkertainen rakenne on monimutkainen, mutta se on myöskin tarpeellinen, koska se heijastelee erilaisia malleja, joiden mukaan jäsenvaltiot ovat mukana tässä toiminnassa. Olisimme halunneet välttää tätä, mutta oikeudellinen yksikkö on todennut, että meidän on pidettävä kiinni tästä kolminkertaisesta rakenteesta, joka liittyy jäsenvaltioiden osallistumiseen. No sitten tämä itse asia näiden teknisten muutosten lisäksi, jotka tehtiin tämän arvioinnin jälkeen, niin sitten on muitakin poliittisempia muutoksia, joita on ehdotettu. Yksi liittyy biometrisiin tietoihin, eli tässä laajennetaan näiden biometristen tunnisteiden käyttöä. Sormenjäljet olivat tässä jossa, mutta nyt myöskin kämmenjäljet on otettu mukana. Jäsenvaltiot ovat tätä korostaneet. Sitten kasvokuvat olivat jo mukana, mutta uutta on nyt se, että tätä voidaan käyttää myöskin tunnistamiseen, koska tällä hetkellä teknologia mahdollistaa nämä uudet toiminnot, eli meidän täytyy myöskin juridisesti seurata kehitystä. Ja myöskin DNA-tiedot ovat yksi mahdollisuus, erityisesti silloin, kun kyse on kadonneista henkilöistä, joiden henkilöllisyys täytyy varmistaa, jos muita biometrisiä tietoja ei ole saatavilla. Ja sitten tässä on myöskin vaadittu että jos henkilöllisyydestä on epäily, epäilyksiä, niin sitten täytyy tarkistaa se sormenjälkiä käyttämällä. Ja sitten tässä uudistetaan myöskin uutta hälytysjärjestelmää, joka liittyy tuntemattomiin henkilöihin, jotka liittyvät tiettyihin rikoksiin. Ja näin viranomaiset voivat tehdä hälytyksen sormenjälkien tai kämmenjälkien perusteella. Ja tätä käytetään silloin, kun on voimakkaat syyt uskoa, että sormenjäljet kuuluvat rikolliselle tai niitä esimerkiksi löydetään sormenjälkiä aseesta, jota on käytetty johonkin rikokseen. Sitten terrorismin torjunta. Tässä on ehdotettu useita toimia, jotta voidaan tehokkaammin vaihtaa tietoja terrorismiepäilyistä. Eli ensinnäkin pakolliset hälytykset henkilöistä, jotka ovat mukana terrorismiin liittyvissä toiminnassa Siis tämä on pakollista. Tällä hetkellä se on mahdollista, mutta siitä täytyy tehdä pakollista. Ja sitten hälytyksessä on ilmoitus siitä, onko henkilö ollut mukana terrorismiin liittyvässä toiminnassa. Ja kolmanneksi uusi toimi, tutkintatarkastus, eli se on jossain pistotarkastusten ja järjestelmästen tarkastusten välillä, eli voidaan sitten vähän syvällisemmin kuulustella näitä henkilöitä. No sitten muita muutoksia liittyy näin ennaltaehkäiseviin hälytyksiin. Tässä ehdotetaan muutoksia, jotta ennaltaehkäiseviä hälytyksiä voidaan tehdä silloin, kun toinen vanhemmista saattaa kaapata esimerkiksi lapsen. Ja se merkitsee sitä, että jos on korkea riski siitä, että vanhempi sieppaa lapsensa niin silloin lainsäädäntöviranomaiset saavat tietää tästä riskistä ja voivat sitten tarkemmin katsoa olosuhteita, joissa tämä lapsi saatetaan ottaa esimerkiksi huostaan. Eli tämäkin on tärkeä uudistus. Ja sitten nämä palautushälytykset ja maahantulon estäminen – Eli nyt on otettu mukaan uusi hälytysjärjestelmä, joka liittyy laittomiin maahanmuuttajiin, joilla ei ole oikeutta oleskella Schengen-alueella ja joiden on palattava omiin kotimaihinsa. Tämän uuden palautushälytyksen myötä on mahdollista se, että maahanmuuttoviranomaiset tietävät, missä, mistä nämä ihmiset ovat lähteneet Schengen-alueelta. Ja viranomaiset saavat tiedon siitä, kun nämä ihmiset eivät ole poistuneet Schengen-alueelta. Ja tällöin voidaan ryhtyä toimiin, jotta palautukset voidaan toteuttaa silloin, kun se on mahdollista. Ja sitten tällä tavalla voidaan vähentää sekundaarisia liikkeitä, koska laittomat maahanmuuttajat eivät voi enää välttää näiden palauttamispäätösten toteuttamista ainoastaan pelkästään siirtymällä toiseen jäsenvaltioon, koska nämä tiedot eivät enää jää yhteen valtioon, vaan ne ylittävät sitten Schengenin sisäiset rajat. Ja tällä tavalla voidaan parantaa tietojen vaihtoa näissä kysymyksissä. Ja on tärkeää vielä panna merkille, että siis järjestelmän soveltamisala ei laajenneta. Tällä hetkellä oikeusperustassa on mahdollista hyödyntää järjestelmää, jotta voidaan tukea direktiivin toteuttamista ja estää laitonta maahanmuuttoa. Tämä liittyy maahantulokieltoihin. Ja tällaisia sääntöjä on olemassa jo tällä hetkellä sisjärjestelmässä. Sitten muutoksia liittyy myöskin institutionaalisiin toimijoihin, eli ketkä voivat käyttää tätä järjestelmää. Tämä liittyy lähinnä virastoihin. Eurojustin osalta meillä on käyttöoikeudet jo olemassa, Europolin osalta olemme ehdottaneet, että käyttöoikeuksia laajennetaan, jotta Europol saa tiedon kaikista hälytyksistä järjestelmässä. Ja komissio katsoo, että tämä heijastelee Europolin mandaattia. Ja tämä myöskin johtaa siihen, että voidaan torjua esimerkiksi maahanmuuttoa, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin väliset yhteydet ovat tiedossa ja nyt voidaan varmistaa, ettei mene mahdollisuuksia suun, koska järjestelmässä on puutteita ja meidän täytyy pystyä paremmin jakamaan analyyttisiä tietoja. Ja sitten Frontex. Tällä hetkellä sillä ei ole pääsyä tähän järjestelmään, mutta sillä pitäisi kuitenkin se olla. Ja tämähän liittyy maahanmuuttotiimeihin, jotka toimivat järjestelykeskuksissa ja käyttävät näitä tietoja, jotta pystytään vahvistamaan toimintaa jäsenvaltiossa, jossa toimitaan. Eli henkilöstön pitäisi pystyä käyttämään sisäjärjestelmän järjestelmän keskeisiä tietoja, mutta ne eivät pysty reagoimaan hälytyksiin, ellei jäsenvaltio anna siihen lupaa. Eli sieltä voidaan katsoa näitä tietoja, mutta se ei ole osa sitten näiden täytäntöönpanoa. Ja vielä täytyy mainita ULISA-virasto. Sehän vastaa siis järjestelmän hallinnoinnista. Se on vahvistettu näissä ehdotuksissa, mutta parantamisen varaa on erityisesti mitä tulee tietojen laatuun ja tilastotietoihin, joita toimitetaan. Me ehdotamme, että tätä mahdollisuutta vahvistetaan ja myöskin pitää sitten varmistaa se, että toimitetaan lisätietoja järjestelmään. Ja lopuksi puheenjohtaja kustannuksista pari sanaa. Lisäkustannukset näiden muutosten täytäntöönpanosta eli joskus 2018-2020 välillä, niin kustannukset ovat 67,9 miljoonaa euroa. 64,3 menee teknisiin muutoksiin, kun ajatellaan näitä rajakysymyksiä ja lainvalvontamuutoksia. Ja sitten aika pieni summa, 3,6 miljoonaa, tarvitaan sitten teknisiin muutoksiin, jotka liittyvät tähän kolmanteen palautusehdotukseen. No sitten myöskin kansallisella tasolla tietysti on kustannuksia, koska siellä täytyy kehittää kansallisia järjestelmiä näiden muutosten mukaisesti. Ja tässä asiassa komissio antaa 1,2 miljoonaa kullekin jäsenvaltiolle, jotta voidaan kattaa näitä kustannuksia, ja tämä tapahtuu sitten näissä kansallisissa ohjelmissa. Kiitos. Thanks a lot for this. Kiitos tästä esittelystä. Varmaankin olemme kaikki samaa mieltä, että tiedon kerääminen sinällään ei riitä. Saman aikaan on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietojen laatu ja paikkansa pitävyys. Muutenhan järjestelmä ei voi olla tehokas. Varmasti saamme mielenkiintoisen keskustelun aikaiseksi siitä, miten nämä eri tarkoitusperät voidaan sovittaa yhteen. Täytyy pitää mielessä, että pian voimme saada ehdotuksen myös yhteen toimivuudesta, eli tämä on syytä pitää jo tässä vaiheessa mielessä uusista ajatuksista, siis sinne yhteydessä siis on kyse. Nyt käsittelemme kaikkia näitä kolmea aihetta. Ensin Koelio, EPPn esittelijä, saa puheenvuoron. Hän on kenties yksi kokeneimmista jäsenistä silloin, kun kyse on Schengenin tietojärjestelmään liittyvistä kysymyksistä. Olkaa hyvä. Let me... Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää komissiota sen kattavasta alustuksesta. Niin tällä hetkellä monetkin luvut osoittavat, että tämä on yksi tärkeimmistä turvallisuuskysymyksistä. Komis... Viime vuonna oltiin lähes neljä miljardia kertaa. Niin Uh, that there were more than... Hakua tehtiin tähän järjestelmään. Ja tuhat ihmistä löydettiin 2016. Ne edustavat 38 prosentin lisäystä verrattuna 2015 niitä SIS-järjestelmä on kaikkein eniten käytetty järjestelmä oikeudenturvaisuuden alueella. Se on keskeinen kysymys useimmissa kansalaiset tunnustavat sen, se liittyy vapaaseen liikkuvuuteen ja se on ollut siinä varsin hyvässä roolissa, koska näin voidaan varmistaa ulkorajojen turvallisuus ja parantaa, sam, parantaa samalla sisäistä turvallisuutta. Se on pä, päävälineenä oikeusille yhteistyölle jäsenvaltioiden kesken. Samoin poliisi käyttää sitä paljon. Euroopan parlamentti on aina taistellut sen puolesta, että tietojärjestelmää kehitetään rakentavalla tavalla tavoitteiden mukaisesti, jotka mainitsin. Siis SIS täytyy tuoda lisäarvoa. Virkamiesten tekemät työllä sen pitää varmistaa kansalaistemme turvallisuutta. Samalla kuitenkin pitää noudattaa ihmisten perusoikeuksia. Tämän takia Euroopan parlamentti silloin, kun SIS-2 luotiin, pyysi parannuksia, mutta myös keskiväälin tarkastusta me tiedämme, että haasteisiin täytyy pystyä tarttumaan ja nämä haasteet muuttuvat koko ajan ja kuitenkin he, he, he, nämä muutokset ovat haitallisia kansalaisten oikeuksien kannalta, eivätkä ne välttämättä aiheuta parempia välineitä lainvalvontaviranomaisten käyttöön. Tämän takia EPP on tyytyväinen näihin kolmeen ehdotukseen kollegani Lennart joka on esitteleenä palautuspolitiikasta pyytää anteeksi, ei päässyt paikalle. Hän osallistui EPPn puoluekokoukseen Maltalla. Mitä tulee palauttamiseen, hän haluaisi, että välittäisin sen viestin, että EPP on tyytyväinen komission ehdotuksesta ja pyritään, kun tässä pyritään puuttumaan laittomien maahanmuuttajien palauttamiseen palauttaminen on ollut varsin alhaista viimeisten vuosien aikana, alle 40 prosenttia ja suuria eroja maiden välillä on, on välttämätöntä voida lisätä tätä palautumisastetta, jotta järjestelmä toimii. Se on ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan niiden ihmisten suojelua, jotka todellakin tarvitsevat suojelua. Ongelmia Ongelmat palauttamisessa ovat varsin moninaisia. Viime vuonna tarttuimme jo yhteen kysymykseen, päivitimme matkustusasiakirjoille tämänhetkinen ehdotus, jolla asetetaan velvoitteita jäsenvaltioille, jotta ne ottavat käyttöön SIS-palautuspäätöksissä nämä kysymykset. Tämä on pieni, mutta tärkeä välttämätön askel, kun tartutaan tähän monimutkaisen kysymykseen ja pyritään parantamaan EUn toimintaa, kun se pyrkii vähentämään äh, sääntöjen vastaista muuttoliikettä. Tätä tulee poliisiyhteistyöhön rajavalvontaan. Tässä seurataan keskivaiheen arvioinnin tavoitteita ja tämmöisiä puitteita ja pyritään tarttumaan haasteisiin, jotka tässä yhteydessä tunnistettiin, mutta myös asiat, jotka liittyvät maahanmuuttokysymyksiin, muuttoliikkeeseen ja turvallisuusasioihin EU-ssa. SIS on hyvä järjestelmä. Olen varma, että nämä muutokset mahdollistavat sen, että yhteistyö paranee ja tiedonvaihto paranee. Vielä muutama ky- esimerkki. Enemmän välineitä tarttua niin sanottuun pakolaiskriisiin. valtioiden täytyy tehdä ilmoituksia palautuspäätöksistä ja ne voivat olla paremmin yhteistyössä virastojen kanssa. Pitä, on enemmän välineitä taistella terrorismia ja vakavaa rikollisuutta vastaan esimerkiksi velvollisuus e, varoittaa ihmisistä, kun haetaan terrorismista epäiltyjä henkilöitä. Enemmän välineitä myös lastensuojeluun, erityinen äh, ilmoitus lapsista, jotka ovat kadonneet tai vaarassa. Sitten vielä lopuksi tässä pyritään lisäämään järjestelmän äh, rakenteen tehokkuutta, pyritään varmistaa tiedon laatustietosuojakysymykset ja järjestelmän sujuva toimiminen. Uskon kuitenkin, että me voimme parantaa tätä ehdotusta vieläkin. Ensi vaiheessa on tärkeää käydä vuoropuhelua komission kanssa. Haluaisin pyytää varjoesittelijöitä ja komissiota järjestämään valmistelevia kokouksia, jotta voidaan kattavalla tavalla käydä läpi ehdotuksia mutta minulla on jo muutamia kysymyksiä komissiolle ja haluaisin niihin selvityksen. Ihan alusta lähtien Euroopan komissio ja parlamentti myös ovat puolustaneet sitä kantaa, että ei pitäisi olla kansallista järjestelmää, vaan tällainen järjestelmä, yleinen järjestelmä, johon ilmoituksia äh, talletetaan eikä vain kopioida kansallisia järjestelmiä. Kompromissina oli jättää vaihtoehto jäsenvaltiolle tällä hetkellä huolimatta siitä, että muut, muita järjestelmiä laaditaan keskitetyllä tavalla, kuten esimerkiksi rajanylitystietojärjestelmä komissio ehdottaa, että tehtäisiin kansallisista kopioista lakisääteisiä. Kysymykseni on yksinkertainen, minkä takia? Haluaisin puhua vielä tarkemmin. Kuinka kauan keskeinen järjestelmä on ollut epä viime vuonna. Not working properly. Eikö se toimi kunnolla? Emmekö ole investoineet tarpeeksi tähän verkostoon, joka liittää jäsenvaltiot keskitettyyn, keski, keskitettyyn järjestelmään? Haluaisin tästä komissiolta vastauksia. Sitten muita kysymyksiä. Kuinka paljon se maksaisi? Meille on sanottu, että komissio haluaa antaa 1,2 miljoonaa jäsenvaltiolle, jokaiselle jäsenvaltiolle. Tietenkään se ei riittäisi. Täytyykö kaikkien kansallisten kansallisvaltioiden muuttaa omaa järjestelmänsä? Sitten viimeinen kysymykseni koskee yhdistynyttä kuningaskuntaa. Kuten tiedätte, Eilen aktivoitiin tämä 50 artikla. Minun ymmärtääkseni Yhdistynyt kuningaskunta on väliaikaisesti arvioinut Schengenin tietojärjestelmää poliisiyhteistyön puitteissa. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Pitäisikö UK osallistua Schengenin tietojärjestelmään rajavalvonnan takia ja missä olosuhteissa, mitkä ehdot? Olisiko se edes mahdollista? Varmastikaan ei olisi järkevää, että UK liittyisi nyt, kun he ovat lähdössä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Coelho. Thank you for giving... Kiitos, edustaja Coelho. Kiitos, että esittelitte kaikki nämä kolme aihetta. Ja esiin nousi jo aivan konkreettisiakin kysymyksiä. Kaikissa aiheissa on samat varjoesittelijät. Näin ollen ensin varjoesittelijät saavat puheenvuorot ja sitten vielä jos joku muu haluaa käyttää puheenvuoron, niin sekin onnistuu. Ensin ST-varjoesittelijä Mirjam Dalli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle siitä, että se esitteli nämä kolme ehdotusta. Kiitos edustaja Kolju sille, että selititte kantojanne monissa kysymyksissä. Minäkin haluaisin tuoda esille oman kantamme SED-ryhmän näkökulmasta ja kertoa, miten voisimme tätä järjestelmää parantaa. Olen Koeljun kanssa samaa mieltä siitä, että järjestelmä toki toimii, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö parantamisenkin varaa olisi. Me voimme tehdä yhteistyötä ja näin parantaa järjestelmää. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että täytyy käydä myös komission kanssa ja omassa keskuudessamme hyvää vuoropuhelua. Ja vain tällä tavalla voimme parantaa näitä kolmea ehdotusta, josta tänään keskustelemme. Alkuun sanon, että ST pitää tervetulleena komission ehdotuksia. Ja erityisesti näinä aikoina on tarpeen vahvistaa Eurooppaa ja sen viranomaisia tarpeellisilla välineillä, joita tarvitaan niin, että voimme tarjota kansalaisille heidän odottamaansa ja olettamansa turvallisuutta ja saman aikaan turvata myös perusoikeudet. Kansalaisten turvallisuus on velvollisuus, joka koskee meitä kaikkia lainsäätäjinä. Ja tästä syystä katsomme, että meidän on jatkettava välineiden vahvistamista, jotta voimme varmistaa, että ne käytetään oikea-aikaisesti, tehokkaasti, nopeasti mikään muu lainsäädäntöalan yhteistyö äh, tarjoaa näin nopeasti hyviä tuloksia, joten todella järjestelmää tulisi vahvistaa. Sen takia pidämme tervetulleena tämän järjestelmän käyttöä terrorismin vastaisessa työssä niin, että voimme antaa näitä SIS-hälytyksiä, ilmoituksia ja myös varmistaa tietoja silloin, kun viranomaiset keräävät tärkeää tietoa. SET-varjoesittelijänä tässä aiheessa täytyy korostaa sitä, että ryhmämme haluaisi painottaa sitä, että meillä on järjestelmässä kaksi miljoonaa loppukäyttäjää. Näin ollen on varmistettava, että lisäbiometristen tietojen sisällyttäminen järjestelmään on turvattu. Olemassa oleva järjestelmä vahvistetaan, jotta huomioidaan uusi tietosuoja-asetus erityisesti kun näitä lisätietoja järjestelmään sisällytetään päivittämisen yhteydessä. On varmistettava, että kaikki suojajärjestelyt ovat käytössä. Korostan tätä aivan erityisesti, koska kun teknologia on kehittynyt näin pitkälle, niin kansalaisten tiedot ovat äärimmäisen arvokkaita ja näiden tietojen yksityisyys ja suojeleminen on kansalaisten perusoikeus. Se on taattava. järjestelmään äh, kadonneiden lapsien äh, hälytykset äh, otettaisiin mukaan ja niin tämä on tervetullutta. Eli kyse on korkeariskisistä kaappausvaarassa olevista lapsista. Kollegat ovat esittäneet pyynnön, minä itse olin tässä mukana, eli haluamme tällaista mukaanottoa silloin kun kyse on korkeariskisistä kaappausvaarassa olevista lapsista vanhempien taholta, niin kyse voi olla vain oikeusviranomaisen esittämästä pyynnöstä. Tällaiset päätökset tehdään aina oike- oikeanlaisissa juridisissa puitteissa. Sitten kun yksilökohtaisesti kategorisoidaan kadonneita tapauksia, niin viranomaisen täytyy varmistaa, että hienotunteisesti, varovaisesti eh, käsitellään nämä tapaukset sitten terrorismirikokset. Toivottavasti saadaan järjestelmän päivityksen kautta parempaa yhteistyötä rajat ylittävästi niin, että tieto saadaan ajankohtaisesti, oikea-aikaisesti käyttöön. Sitten kolmansien maisten kansalaisten palautukset, laiton oleskelu. SND haluaa varmistaa, että emme sekoita tässä kahta eri kysymystä keskenään, keskenään ilman, että meillä on turvajärjestelyjä, erityisesti kun komissio on todennut, että SISin soveltamisalaa ei muuteta, vaikkakin todetaan, että SIS, SISiä käytetään nyt jo palautukseenkin. Haluaisin tässä yhteydessä korostaa, että uusia kysymyksiä sisällytetään tähän järjestelyyn. Esimerkiksi se, että maahanmuuttoviranomaisten on sisällytettävä päätöksensä maahanmuuttoasioissa silloin, kun niillä on EUn laajuista merkitystä. No sitten rahoituskysymykset. Ensinnäkin budjetti. Ehdotus ja komissio totesi, että lähes 68 miljoonaa annetaan vuoteen 2020 saakka. Meillä ei ole kuitenkaan tietoa siitä, mitä tapahtuu tämän jälkeen. Onko järjestelmä itsensä ylläpitävä, minkälaisia huolto- toimintakustannuksia ehdotetaan. Ja sitten rahat otettaisiin sisäisen turvallisuuden rahastosta tästä EES-järjestelmän varatusta osuudesta, kun tälle ehdotukselle lisättiin budjettia. Mikä olisi oikeusperusta, kun rahaa tällä tavalla siirretään ja missä määrin yhteislainsäätäjä on mukana tässä erityisessä prosessissa? No sitten datasta, tiedoista. Jos henkilön tietoja säilytetään, niin henkilöllä on oikeus vaatia tiedot käyttöönsä, jotta hän voi tarkistaa tietojen paikkansa pitävyyden. Ja komissiolta haluaisin tästä aspektista kuulla hieman lisää. Sitten viitattiin tiettyyn henkilökategoriaan, Äh, tässä keskityttäisiin sormenjälkiin silloin, kun kyse on rikostapauksesta ja henkilöä ei pystytä tunnistamaan. Mikä on tässä tarkoituksena? Miten tämä konkreettisesti voisi toimia? Ja sitten vielä se, että jäsenvaltiot ovat vastuuvelvollisia, eli minkälaisista äh, tuhoista on kyse äh, rahoitusvastuusta, Voisiko komissio tästä antaa hieman täsmentävää tietoa? Kiitos Mirjam. Paljon kysymyksiä vastattavaksi komission suuntaan. Seuraava varjoesittelijä on ECR-ryhmän varjoesittelijä halla olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komissiolle. ECR ymmärtää nämä ongelmat, joihin komission ehdotuksella pyritään puuttumaan, erityisesti laiton maahanmuutto ja rikollisuus, ja tietysti se, että meidän täytyy kirjallisesti löytää ratkaisuja näihin ongelmiin. Me tuemme ehdotuksen tavoitteita ja valtaosaa näistä yksityiskohdista ilman, että puutun niihin yksityiskohtiin tällä hetkellä. Yksi kysymys ja kommentti. Ja kun ei osittain otti tämän asian esille. Komission ehdotuksessa todetaan, että tämän Keskeisen SIS-järjestelmän lisäksi on myöskin kansallinen osio, eli kussakin jäsenvaltiossa on osittainen tai täysimittainen kopio tästä järjestelmästä. Jotkut jäsenvaltiot, kuten omani, katsovat, että jäsenvaltiolle pitäisi olla mahdollisuus päättää teknisistä ratkaisuista, jotka liittyvät siis asetuksen täytäntöönpanoon. Eli haluavatko he tehdä sitten tiedusteluita tästä keskusjärjestelmästä tai luoda sitten kansallisen kopion tietokannasta. Ja pitää korostaa, että kun siis kakkonen otettiin käyttöön pari vuotta sitten, jäsenvaltioille todettiin komissiosta, että ei pitäisi luoda kansallista kopiota, vaan pikemminkin pitäisi tehdä näitä kyselyitä suoraan tästä keskusjärjestelmästä jos luodaan kansallinen kopio siis järjestelmästä, niin se välttämättä ei olisi kustannustehokas ratkaisu, kun verrataan siihen, että tämä keskusjärjestelmä ja sen varajärjestelmä olisivat mahdollisimman luotettavat. Kansalliset järjestelmät ja niiden varajärjestelmät voivat johtaa tietosuojariskeihin. Ja se, että keskusjärjestelmä ei ole ollut säätävissä, niin, käytettävissä, niin se on sitten johtanut varajärjestelmien käyttöön ja parempi käytettävyys voitaisiin taata muuttamalla asetusta sillä tavalla, että kumpikin osapuoli voi toimia samanaikaisesti. Mutta tämän lisäksi, kuten sanon, ECR tukee ehdotusta laajasti. Kiitos. Kiitos, edustaja Halla-aho. Ja viimeisenä varjoesittelijänä puhuu ALDE-ryhmästä edustaja Dupré, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. En lähde toistamaan sitä, minkä siis johtajamme totesi jo niin erinomaisesti. Eli voin yhtyä hänen kommentteihinsa yleisnäkemysten suhteen. Toiseksi Minulla ei vielä ole ollut riittävää aikaa, jotta olisin voinut perehtyä näihin teknisiin yksityiskohtiin. Näin ollen esittäisin vain kolme kysymystä, jotka liittyvät ongelmiin, jotka ovat minun mielestäni ovat tärkeitä, merkittäviä ongelmia. Ensinnäkin tämä vahvistus ja, ja sitten nämä kasvokuvat ja valokuvat ja niin edelleen. Olen tässä puolesta, mutta ymmärränkö ehdotuksen oikein, kun todetaan, että kun jäsenvaltiolla vaikkapa on kasvokuvia tai digitaalisia tai muita kuvia henkilöistä, ja niitä ei ole pakko sisällyttää sissiin, vaan ne voidaan sinne laittaa. Eli jos vaikkapa on terroristi, joka on vaikkapa pidätetty jossakin ja hänestä on olemassa kuvia. Ja hän lähtee sitten väärän henkilöllisyyden turvin toiseen maahan. Eli hehän käyttävät paljon vääriä henkilöllisyyksiä. Tämän me tiedämme. Henkilöitä on tullut Euroopan alueelle. Jos ei ole velvollisuutta toimittaa näitä tietoja, niin sitten hän liikkuminen tapahtuu paljon vapaammin ja helpommin kuin joku, josta ilmoitus on annettu. Jos minun tulkintani on oikea, niin en oikein ymmärrä, että ei yritetä määritellä sitä, että jäsenvaltio, jolla on nämä tiedot digitaalisessa muodossa, esimerkiksi kämmenjäljet tai kasvokuvat henkilöstä, joka on saanut tällaisen tuomion, niin sitten niitä ei olisi pakko kuitenkaan sissiin sisällyttää. Ensimmäinen kysymys oli siinä. Ja toiseksi, kun kyse on rajat rajan ylityksestä ja tiedoista, jotka on saatu, niin e- eikö nämä tiedot olisi pakko toimittaa Europolille? Europolissa on aivan erityinen yksikkö, joka taistelee terrorismia vastaan. Sehän voi toimia vain silloin, jos sillä on kaikki mahdolliset tiedot. Se analysoi tietoja ja antaa sitä jäsenvaltioiden käyntöön. Eli miksi ei määrätä, että aina kun on rajan ylitys ja tällainen poliisikontrolli, niin sitten tiedot toimitetaan Europolille, jotta se voi tehdä työtänsä asianmukaisesti. Ja kolmas kysymys, joka liittyy oleskelulupiin. Jos nyt ymmärrän oikein, tällä hetkellä jäsenvaltio voi sisällyttää sisiin hälytyksen ilmoituksen eh, ihmisestä, joka on saanut maassaolokiellon. SIS olisi joka tapauksessa olisi kaikissa tapauksissa tällainen ilmoitus tehtävä äh, uudessa järjestelyssä. Nyt ymmärrän oikein, niin silloin kun kyse on turvallisuudesta, niin silloin tämä järjestely olisi kuitenkin vaihtoehtoinen, vapaaehtoinen. Omassa maassani voi olla tällainen viha, äh, vihan lietsoja, saarnaaja. Ja sitten Belgia esimerkiksi määrittelee, että henkilö ei saa viiden vuoden aikana olla maassa. Ja hän voisi sitten tulla toisen maan kautta Euroopan unionin alueelle. Minua kyllä yllättää tässä järjestelyssä, että tässä on tällainen systemaattinen automatiikka silloin, kun kyse on laittoman oleskelun ehkäisystä, mutta sitten kun pitäisi taistella todellista rikollisuutta vastaan, niin tällaista mahdollisuutta ei olekaan. Eli mistä syystä ei määritellä tätä automaattista luonnetta näiden ilmoitusten hälytysten osalta silloin, kun kyse on vakavasta rikollisuudesta tai terrorismista? Kiitos. Thanks a lot. Maybe one of the... Kiitos. Kenties yksi vastauksista löytyy siitä, että meillä on eri, erinäisiä tietokantoja moniin eri tarkoituksiin. Kenties komissiolla on jo jonkinlaisia alustavia vastauksia. Ennen kuin komissio saa puheenvuoron ja ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron, antaisin vielä puheenvuoron äh, puheenjohtaja valtion edustajalle. Toivomme, että saamme jo alustavia tietoja neuvoston tilanteesta. Olkaa hyvä. Yes. Dear members of parliament and... Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Me olemme samaa mieltä siitä, että Schengenin tietojärjestelmä on tärkeä EUn turvallisuudelle ja meillä on vastuulla, ed, vastuuna edetä asiassa ajatellen Euroopan tulevaisuutta ja sen kansalaisten tulevaisuutta. Tämä asia on mon, painopiste kysymys meille ja olemme järjestäneet lisäkokouksia, jotta voidaan edistyä näissä neuvotteluissa yksityiskohtainen artiklakohtainen asian käsittely siis ehdotuksista tapahtuu tällä hetkellä. Schengenin työryhmässä puheenjohtajavaltio pyrkii viemään loppuun ensimmäisen tarkastelun koskien kaikkia kolmea ehdotusta toukokuun loppuun mennessä. Me olemme valmiit tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa ja antamaan kaiken tarvittavan pyydettävän tiedon. Kuitenkin täytyy panna merkille, että trilogi, vaihe, trilogi tapahtuu sitten Viron puheenjohtajakaudella. Kiitoksia. Thanks a lot. So I... Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komissio. Jos osaatte vastata kaikkiin kysymyksiin, niin näin voitte myös tehdä. Olkaa hyvä. Thank you very much and thank you. Kiitoksia koijoille ja varjoesittelijöille siitä, että he esittivät näitä ensimmäisiä huomioita ja kysymyksiä. No, pidän hyvänä Koinon ensimmäistä ehdotusta, eli että meillä pitäisi olla teknisiä valmistelukokouksia, jotta voimme käsitellä syvällisemmin tiettyjä asioita, koska mehän kaikki ymmärrämme, että tämä on hyvin tekninen kysymys ja joihinkin asioihin pitää varata enemmän aikaa. Eli olemme aivan valmiita auttamaan tällaisissa kokouksissa. Ensin kojon kysymykset. Hänhän on yksi näistä henkilöistä täällä, jotka parhaiten tuntevat Schengenin tietojärjestelmän ja meidän kannaltamme hän on yksi tämän järjestelmän perustaja isiä. Eli on hyvä, että hän jälleen kerran otti tämän asian hoitaakseen parlamentin puolesta. Eli kiitoksia siitä. Mutta sitten nämä kysymykset. Eli miksi ehdotamme kansallisia kopioita? Myöskin Halaho otti tämän esille. No voin kertoa, että tämän päänsärky kyllä vähän komissiossakin. Valmisteluvaiheessa mietimme pitkään tätä tilannetta ja olette ihan oikeassa siinä, että kun katsoo tätä periaatteellisesti, niin tämä keskitetty järjestelmä olisi parempi, mutta samalla voidaan nähdä, että Todellisuudessa siis järjestelmä on hybridijärjestelmä. Se, miten se on kehittynyt vuosien varrella ja miten siitä on tullut näin menestyksekäs ja tehokas järjestelmä, niin se johtuu juuri tästä sekarakenteesta, eli siinä on keskusjärjestelmä, jota tukevat kansalliset järjestelmät. Ja tällä hetkellä meillä on 24 jäsenvaltiota, joilla on kansallinen kopiojärjestelmästä ainoastaan viisi, ei ole sellaista luonut. Ja kun olemme olleet yhteydessä näihin jäsenvaltioihin, niin monet niistä, joilla on tämä kansallinen kopio, niin he pitävät siitä, siihen on investoitu, sitä käytetään, eivätkä ne olisi kovin innokkaita luopumaan tästä mahdollisuudesta. Sitten puhuttiin siitä, että järjestelmä ei koskaan oikeastaan ole ollut epäkunnossa. Keskusjärjestelmä on aina toiminut mutta toisaalta voidaan sanoa, että se toimi juuri siksi, että se sai tukea 24 kansallisesta kopiosta. Ja ne sitten hoitivat suuren määrän tästä liikenteestä, jota siis on ympäri vuorokauden järjestelmässä. Ja täytyy myöskin muistaa, että kun tästä keskusteltiin 15-10 vuotta sitten, niin tämä automaattinen rekisteritunnus tunnistamisjärjestelmä ei ollut olemassa. Ja tällä hetkellä, kun on 4 miljardia hakua, niin ne liittyvät juuri tähän, näihin automaattisiin hakuihin. Eli niihin tulee välittömästi vastaus reaaliajassa. Ja se onnistuu siksi, että meillä on tämä hybridijärjestelmä käytössä. No sitten sitten siis järjestelmän käyttö rajoilla, joka nyt tulee olemaan – systemaattista, eli kaikki matkustajat tarkistetaan ulkorajoilla systemaattisesti, niin rajaajassa rajavartioiden ei tarvitse odottaa. Eli teknisellä ratkaisulla voidaan parantaa järjestelmän vankkuutta ja luotettavuutta, ja se vähentää sen haavoittuvuutta, niin kaikki tällaisia toimia pitää harkita. Eli tästä syystä teimme näitä suosituksia ja ehdotuksia, mutta on selvää, että meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua sekä täällä että myöskin neuvostossa, jossa sama asia on käsitelty. Sitten toinen kysymys liittyy yhdistyneeseen kuningaskuntaan. No, sehän on hyvin aktiivisesti käyttänyt sisjärjestelmää poliisiyhteistyössä. Se nyt on todellisuutta tällä hetkellä. No mitä sitten kahden vuoden kuluttua tapahtuu, emme tiedä, täytyy katsoa, mikä sitten on tilanne. Tämä on avoin kysymys kaikille. Sitten muita kysymyksiä. En nyt mene näihin ihan teknisiin kysymyksiin. Niistä voidaan keskustella jossain muualla, mutta pari asiaa. Tietosuoja. Dalli otti sen esille. Se on tosiaan hyvin tärkeä kysymys. Me uskomme, että Joulukuussa hyväksytyt ehdotukset heijastelevat uusia tietosuojasääntöjä. Joitain ehdotuksia on tehty erityisesti tietojen poistamissäännöistä, oikeasuhtaisuusvaatimukset, kun jäsenvaltiot haluavat pidentää tätä määräaikaa jonkun hälytyksen yhteydessä. Ja sitten selkeät raportointisäännöt, lyhyemmät säilytysajat esimerkiksi mitä tulee henkilöautojen rekisterinumeroihin, niitä säilytetään vähemmän aikaa. Ja selkeät säännöt, jotka liittyvät biometristen tietojen käyttöön. Sehän on yksi kriittisiä kohtia tässä järjestelmässä. Eli nämä ovat uuden teknologian mukaisia ehdotuksia, mutta totta kai olemme valmiita keskustelemaan niistä. Ja sitten rahoitusvuoden 2020 jälkeen. No helppo olisi sanoa, että kaikki on teidän käsissänne, eli komissio ei tästä päätä, mutta varmaan voidaan sanoa, että voimme luottaa siihen, että tällainen tehokas ja tarpeellinen järjestelmä aina saa rahoitusta, jotta järjestelmä voidaan ylläpitää. Ja se on meillä joka tapauksessa prioriteetti, kun katsotaan sitten rahoituskehystä tälle kaudelle. Sitten varojen siirto näihin ehdotuksiin. Sehän liittyy tähän älykkäiden rajujen ehdotukseen. Eli tästähän on keskusteltu ilmeisesti myöskin täällä parlamentissa. Ja se oli mahdollista, koska saatiin aikaan hyvin paljon säästöjä älykkäiden rajojen kysymyksessä. Siinähän budjetti oli paljon korkeampi alun perin kuin oli sitten tarve. Ja se sitten johti tähän ehdotukseen, joka tehtiin viime vuoden huhtikuussa. Eli sitten jäsenvaltioiden vastuu. No se koskee kaikkia kategorioita. Eli mitään eroja ei ole tässä. Jäsenvaltiot ovat vastuussa kaikista kysymyksistä, jotka ovat niiden vastuulla ja tämä liittyy henkilöihin ja henkilötietoihin. No ehkä lopuksi vielä se, mistä Dupré puhui. Biometriset tiedot. Tällä hetkellä tilanne on se, että on velvollisuus syöttää näitä tietoja järjestelmään silloin, kun se on oleellista, mutta niitä ei ole pakko käyttää hauissa. Ja tämä on nyt uusi elementti, koska on hienoa, että järjestelmään syötetään tietoja, mutta niitä pitäisi myöskin käyttää. Sehän on ideana. Ja liian usein jäsenvaltiot jostain syystä, ja monet varmasti ihan perustelusta syystä toimivat niin, että ne eivät käytä näitä kaikissa hauissa, ja siksi tällä ehdotuksella pyritään muuttamaan tätä tilannetta. Ja sitten Europol. Sillä on suurempi rooli. Pitäisikö Europolin pakollisesti jakaa näitä tietoja kaikkien kanssa? No se ei varmaan ole mahdollista ja se liittyy tähän hälytysperiaatteeseen. Eli Europol on isäntä, mutta se ei ole näiden tietojen omistaja – Eli omistajuus pysyy jäsenvaltioissa ja siksi ainoastaan jäsenvaltiot voivat päättää siitä, kuka saa käyttöönsä näitä tietoja. Ja sitten maahantulokielto. Tällä hetkellä on jo pakollista siis järjestelmässä ilmoittaa maahantulokielosta, jotka liittyvät terrorismin ja vakaviin rikoksiin, mutta ei vielä liittyen maahanmuuttoon. Eli jos ihmisille annetaan palauttamispäätös ja siihen liittyy maahantulokielto jäsenvaltiossa, niin tällä hetkellä ei ole edes mahdollista, tai on mahdollista, mutta ei ole pakollista, syöttää näitä tietoja järjestelmään. Ja tämä nyt on uusi elementti, joka on tarpeen, jotta siis järjestelmä olisi tehokkaampi näissä palautuskysymyksissä. Eli tässä nyt katoin muutaman en kaikkia kysymyksiä, mutta olemme tosiaan valmis jatkamaan tätä keskustelua silloin, kun niin haluatte. Kiitos. Kiitos. Me luonnollisesti haluamme saada lisätietoa ja tämän prosessin mittaan myös kaikesta siitä, mikä liittyy näihin kansallisiin kopioihin, mitä niille tapahtuu. Nyt esittelijämme Koelju voi vielä esittää loppukommentit, olkaa hyvä. Chair, only a final remark to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vielä kiittää teitä ja kollegoja kysymyksistä, ajatuksista. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Kiitän myös komissiota, että osallistuitte tähän tekniseen keskusteluun ja autoitte meitä käymään läpi näitä ehdotuksia. Ja toivon, että voimme jakaa ajatuksen siitä, että turvallisuus on prioriteetti ja Schengenin tietojärjestelmä on ratkaisussa roolissa ajatellen kansallisten turvallisuuden toteutumista. Ja varmasti varjoesitelt pystyvät tukemaan sitä ajatusta, että meidän pitäisi saada äh, aikaan sopimus neuvoston kanssa tämän vuoden aikana eikä lykätä asiaa eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos edustaja Koelju kaikille tiedoksi, että on ohjelmassa, että Libessä kesäkuun lopussa esittelijät esittelisivät nämä mietinnöt. Päätös tehdään sitten vasta Viron kaudella aikaisintaan. Seuraava kohta esityslistalla käynnistyy vasta kello 11.45. Voitte nyt vapaasti mennä juomaan kahvia tai vettä, mutta tulkaapa myös takaisin sitten, kun käsittelemme seuraavaa kohtaa esityslistalla.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

colleagues, we will now continue. Kollegat, me jatkamme nyt kokoustamme aamupäivän osalta. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi Marlene Bonnici. Bonnicin, toivottavasti lausun oikein. Hän on Maltan pysyvä edustaja EU-ssa, suurlähettiläs Bonici. Hän on kertomassa meille oikeus- ja sisäasioiden neuvoston tapahtumista 27.–28. maaliskuuta tällä viikolla. Käytännön järjestelyn suhteen kerron, että annan ensin puheenvuoron suurlähettiläälle noin kymmenisen minuuttia, sen verran kuin tarvitsette. Voitte aikaa käyttää. Tämän jälkeen komission puheenvuoro ja sen jälkeen avaamme keskustelun. Käynnistämme keskustelun suoraan. Edustaja Bonici, olkaa hyvä. Uh, dear members. Kiitoksia arvoista Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, hyvää huomenta. Kuten te tiedätte, aikaisemmin tällä viikolla meillä oli oikeus- ja sisäasiain neuvoston kokous sisäasian kokous pidettiin maanantaina 27. maaliskuuta. Sitä johti Maltan sisäasian ministeri ja vastuussa myös sisäturvallisuuskysymyksistä Rova Karmela. Ja oikeusasian istunto pidettiin tiistaina ja sitä johti Maltan oikeusasiain oikeus, kulttuuripaikallishallintoministeri ministeri äh, Jokaisen kokouksen alussa keskustelimme lyhyesti traagisista tapahtumista ja Lontoossa viime viikolla. Ja ne vieläkin enemmän korostivat tarvetta taistella toimia terrorismia vastaan yhtenä rintamana kaikin keinoin, joita meillä käytössämme on hyökkäys tietenkin tuli mieleen surulliset muistot Brysselin tapahtumista terroristi-iskussa aivan samana päivänä vuosi sitten. Kaikki, kaiken työmme pitäisi suuntautua estämään tällaiset hirvittävät hyökkäykset ja saamaan kansalaiset tuntemaan olonsa turvalliseksi. Sitten aloitimme sisäasiain kokouksen. Siinä keskityttiin seuraaviin asioihin. Muuttoliikeasioissa neuvosto tarkasteli, miten on pantu Maltan päätöslauselmia. 3. helmikuuta mukana on joukko toimia, joilla tartutaan muuttoliikkeeseen Välimeren reitillä. Erityistä huomiota kiinnitimme neuvoston kokouksessa siihen, miten jäsenvaltiot voivat osallistua tehokkaaseen täytäntöönpanoon julkilausuman toteuttamisessa. Ikävä kyllä vieläkin aivan liian monet ihmiset menettävät henkensä välimerellä ja nyt kun ollaan kevässä, riskit vain kasvavat. Näin ollen meidän täytyy jatkossakin tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa, jotta voimme puuttua tilanteeseen tietenkin aina noudattaen perusoikeuksia. Tämä on aivan itsestään selvää. Prioriteettitoimet, jotka on suunniteltu Maltan julkilausumassa ja jotka heijastuvat myös täytäntöönpanosuunnitelmassa, ne liittyvät eri aspekteihin ja kaikki mahdollinen on tehty, jotta täytäntöönpanoon voidaan siirtyä rinnakkain. Tämä liittyy valmiuksen rakentamiseen Libyan ranta, rannikkovartioston kohdalla pyritään parantamaan pakollisten olosuhteita pakolaiskeskuksissa ja auttaa niitä, jotka haluavat palata koteinsa. Halutaan auttaa heitä, sitten pitää toimia rikollisjengejä vastaan, auttaa yhteisöjä kehittymään niin, että ihmisillä on vaihtoehtoisia tulolähteitä eikä jouduta ryhtymään salakuljettajiksi. Sekin on itsestään selvää, että kun suhtaudutaan alueellisesti ja asioihin ei pyritään estämään näitä reittejä siirtymistä muualle ja tässä tuetaan myös alueellista yhteistyötä. Tietenkin vaikeuksia on ja paljon tulee riippumaan Libyan tilanteesta. Me emme ole naiveja, mutta samanaikaisesti meidän pitää tehdä se, minkä voimme. Sisäasian neuvosto sai tietoa myös Vallettan kokouksen yhteistä toimintasuunnitelmasta. Tämä liittyy Vallettan huippukokoukseen, joka pidettiin marraskuussa 2015 korkeiden viranomaisten kokous toimintasuunnitelman yhteydessä pidettiin Maltalla noin kuukausi sitten. Siellä tod- käsiteltiin, miten on kehitetty yhteisen Maltan suunnitelman toteuttamisessa ja mit- miten tästä pitäisi mennä eteenpäin. Suositusten täytäntöön panoa käsitellään nyt kahdessa alue alukkoitaisessa prosessissa, rabatin ja kartoin prosesseissa, ja niitä edelleen tarkastellaan tärkeässä kokouksessa, joka on tarkoitus pitää 2018 alkupuolella. Se pidetään Etiopian demokraattisessa tasavallassa. Mitä tulee sisäisiin siirtoihin, neuvosto keskusteli miten täytäntöön pannaan päätökset, jotka liittyvät sisäisiin siirtoihin. Vieläkin on paljon tehtävää jäljellä ja on tärkeää koordinoida mahdollisimman paljon toimia niin, että pystymme tekemään mahdollisimman paljon ajoissa. Pääviesti tässä yhteydessä on, että sillä on suuri merkitys, että toteutamme tehdyt sitoumukset. Italia ja Kreikka edelleenkin tarvitsevat jatkuvaa apua. Vieläkin on aikaa tehostaa täytäntöönpanoa ja tätä, tähän yritämme nyt rohkaista jäsenvaltioita. Mitä tulee palauttamispolitiikkaan, ministerit keskustelivat tiedonannosta ja suosituksista, joita komissiolta saatiin tämän kuun alussa. On selvää, että täytyy harjoittaa tehokkaampaa palautuspolitiikkaa pitäen mielessä se, että pitää toimia EU-tasolla läheisessä yhteistyössä kaikkien kesken. Keskusteluissa keskityttiin pääasiassa kahteen asiaan, ulkoisiin kysymyksiin, yhteistyö kolmansien maiden kanssa, takaisinottokysymyksissä ja sitten sisäisissä, sisäisissä asioissa haluttiin varmistaa meidän menettelytapamme ja järjestelmämme eivät estä palautuksia tai väärin ja että estetään tämän järjestelmän väärinkäytökset. CAS-järjestelmän uudistaminen oli myös esillä ja tästä esitettiin, esitettiin esityskertomus puheenjohtajavaltiona. Me käsittelemme tätä pakettia tärkeänä prioriteettikysymyksenä. Muun muassa on Dublinin asetus niin kuin neuvosto neuvosto totesi viime vuodessa kokouksessaan, ja tässä käytetään hyväksi myös Slovakian puheenjohtajakauden kokemuksia. Olemme jatkaneet tätä prosessia. Tarkoituksena on saada aikaan kompromissi siitä, miten voidaan tehokkaasti täytäntöönpanna periaatteita koskien solidaarisuutta ja vastuullisuutta. Sitten ehdotus perustaa EU, Euroopan turvapaikkavirasto, niin kuin olette tietoisia, neuvottelut parlamentin kanssa ovat lähteneet liikkeelle ja toivottavasti saamme sopimuksen aikaan mahdollisimman nopeasti. Puheenjohtajan valtio tietenkin jatkossakin jatkaa työtä mahdollisimman monien ehdotusten kohdalla. Edistyskertomus rajahallinnon tietojärjestelmistä oli myös käsittelyssä. Aivan erityisesti olemme iloisia siitä, että toimielinten väliset neuvottelut rajanylitystietojärjestelmästä ovat nyt meneillään. Ja me olemme toiveikkaita sen suhteen, että saadaan aikaan sopimus kesäkuun mennessä, niin kuin Eurooppa-neuvosto pyysi. Sitten oikeus asian kokoukseen. Niin kuin sanoin, se pidettiin heti seuraavana päivänä ja siellä käsiteltiin seuraavia asioita. Digitaalisen sisällön tarjonta. Oikeusministerit esittelivät edistyskertomuksen ja korostivat, kävivät läpi tämän tilannetta. Käytiin läpi poliittisia suuntaviivoja ja tuloksia, joita viime vuonna saatiin aikaan. Eri aspektit ehdotuksessa käsiteltiin ryhmittäin teknisellä tasolla. Edistystä saatiin aikaan eri kysymyksissä, kuten sääntöjenmukaisuuskriteerit, säännöt digitaalisen sisällön tarjoamisessa, miten voidaan korjata tilannetta, jos tarjonnassa on ongelmia ja miten korjataan ongelmia sääntöjen mukaisuudessa. Meille tämä on erittäin tärkeä ehdotus ja se vaikuttaa digitaalisen sisämarkkinoiden kehittymiseen ja näin voidaan palvella sekä yrityksiä että kuluttajia. Pääasiassa tietenkin niin, että poistetaan avainesteitä sopimusoikeuden alalla. Tämä vähentäisi epävarmuutta, josta monet yritykset ja kuluttajat kärsivät johtuen e- eroista sopimusoikeuksien välillä jäsenvaltioissa. Puheenjohtajavaltio tämän takia jatkossakin käsittelee tätä asiaa, antaen sille oman tärkeän merkityksensä. Sitten kun toimitaan äh, mm, talousrikoksia vastaan, terrorismirahoitusta vastaan, me teemme ehdotuksia direktiiviksi, jolla voidaan taista toimia rahanpesua vastaan rikosoikeudellisesti ja sitten asettiin asetus keskinäisestä äh, jäädyttämis- ähm, haltuunottopäätöksestä menetyksi tuomitsemisessa ja pyritään tiivistämään myös toimintaa terrorismin vastaisen rahoituksen estämisessä. Sitten terrorismin vastainen toiminta on edelleenkin selkeä prioriteettikysymys, koska turvallisuus on painopistekysymys myös kansalaisillemme hyvää edistystä on saatu aikaan ehdotuksessa, jolla toimitaan rahanpesua vastaan rikosoikeuden keinoin. Ehdotus keskinäisestä tunnustamisesta, mitä tulee varojen jäädyttämiseen ja tuo, tuo, mm, menetyksi tuomitsemiseen. Tässä tarvitaan hiukan enemmän aikaa. Tätä kautta voimme tarttua terrorismin eri näkökulmista. Me varmistamme, että jäsenvaltioilla on tarvittavat välineet käytössään, jotta voivat tarttua näihin uusiin uhkiin, jotka liittyvät terrorismin rahoittamiseen. Sitten vielä yksi kysymys esityslistallamme. Oikeusasian neuvostossa oli pal- paluuterroristit Tätä ongelmaa on käsitelty jäsenvaltioissa ja ministerit keskustelivat erilaisista toimintamahdollisuuksista EUn terrorismin vastaisen koordinaattorin ehdotusten mukaisesti. Pyritään tarttumaan tähän ongelmaan rikosoikeudellisesti. Sen, sen jälkeen lounaan aikana ministerit keskustelivat väärinkäytösten paljastajista ja miten heitä voitaisiin paremmin suojella. Näillä paljastajilla on tärkeä rooli demokraattisessa yhteiskunnassa. He auttavat paljastamaan laittomia toimia, jotka liittyvät ehkä petoksiin tai lahjontaan ja korruptioon. Euroopan parlamentti esitteli oman mietintönsä asiasta ja komissio on aloittanut julkisen kuulemisen Keskustelun tarkoituksena lounaalla oli antaa tilaisuus oikeusasiain ministereille kertoa omista alkuper- alkunäkemyksistään. Sitten vielä lopuksi tiedonantona käytiin epävirallisia keskusteluita asetusluonnoksesta, jolla pyritään saamaan aikaan Euroopan syyttäjäviranomaisen toimisto. Tästä Tästä keskusteltiin myös jonkin verran. Kuten te kaikki varmasti muistatte, aikaisemmin tässä kuussa Eurooppa-neuvosto keskusteli asiasta ja jatkossa on mahdollista tiivistää yhteistyötä yhteisen syytteen viraston perustamisessa. Haluaisin korostaa, että tätä kokousta ei pidetty neuvoston puitteissa koska asetusluonnos ja työ neuvostossa on tällä hetkellä keskeytynyt. Tämä oli pelkkä epävirallinen kokous ja puheenjohtajan valtiomaana me avustimme tässä, joten en nyt mene siihen yksityiskohtaisemmin. Kuitenkin tämä epävirallinen keskustelu, joka käytiin tiistaina, oli tilaisuus varmistaa, että kaikki ovat täysin tietoisia seuraavista vaiheista ja voidaan tätä kautta suorittaa koordinaatiota. Puheenjohtajavaltio jatkossakin tulee avustamaan toiminnassa ja varmistaa, että keskustelumahdollisuus löytyy jatkossakin. Kiitoksia. Kiitos Rauha Bonici näistä tiedoista eri kysymyksistä oikeus- ja sisäasioiden alalla mehän olemme nyt Libe-valiokunnassa, muistutitte meille jälleen kerran, että kun kyse on turvallisuudesta ja myös maahanmuutosta, niin asiaan liittyy myös ulkoinen aspekti. On löydettävä ratkaisu myös tähän. Emme voi keskittyä pelkästään sisäisiin mahdollisuuksimme. libe valiokunnassa me keskustelemme myös sisäisistä mahdollisuuksistamme. Sen takia meillä on myös komissiosta Home ja Just pääosaston edustajat paikalla. Kenties Jose Camarillo voi kommentoida oikeusalan neuvostoa. Madame le Presidente, Madame Sipel. Puheenjohtajat Sipel ja Bonici. Bonici nyt teki kattavan alustuksen, siihen ei ole paljon lisättävää. Haluaisin vahvistaa jos nyt aloitetaan tästä viimeisestä kysymyksestä, epämuodolliset keskustelut, siis mehän tiedämme, että nämä menettelyt ovat tärkeitä tällaisessa monimutkaisessa kysymyksessä, niin keskustelut siirtyvät eteenpäin ja toivottavasti komissio sitten varmistaa sen, että asiassa saadaan nopeasti hyvä ratkaisu. Mutta menettely ei alkaa aikaisintaan ensi viikolla ja se liittyy jäsenvaltioista, jotka allekirjoittavat kirjeen. Eli olen tässä varovaisen optimistinen. Sitten nämä muut asiat sisäoikeusasioiden neuvostossa. Kun puhutaan näistä suuntaviivoista ja kun puhutaan näistä rikosoikeudellisista kysymyksistä, niin meillä on kokonaisvaltaista keskustelua, jossa on yhdistetty nämä asiat. Ministerit ovat avoimesti puhuneet tästä ja yhdistäneet eri kysymyksiä. Tietojen säilyttäminen, ongelmat, jotka liittyvät salaamiseen, Ja voin vahvistaa, että komissio pitää kiinni aikataulusta. Ja pian sitten toimitamme raportin, kun kuulemiset on saatu päätökseen. Siis kesäkuussa. Sitten digitaaliset sopimukset. Odottelemme, että asia tulee esiin kesäkuun neuvostossa ja uskomme, että tässä kysymyksessä täytyy ylläpitää tasapainoa, kun ajatellaan yritysmaailmaa ja sen tarpeita, sisämarkkinoita ja toisaalta kuluttajien suoja Euroopan tasolla. Me odottelemme nyt keskusteluita, joiden avulla sitten voimme edetä kesäkuussa. Ja sitten väärinkäytösten paljastajat. Komissio ymmärtää, että tämä on hyvin poliittinen ja tärkeä kysymys. Ja yritämme nyt löytää mahdollisimman johdonmukaista lähestymistapaa. Ja uskomme, että neuvosto ja parlamentti tekevät työtä, jotta tämä asia saataisiin hoidettua kohtuullisessa aikataulussa. Kiitos. Thanks a lot and... Kiitos. Haluamme hyvää yhteistyötä luonnollisesti myös parlamentin osa, osalta. Kokemus on osoittanut, että jos tarpeen, niin me teemme nopeasti ja kovasti työtä ja joskus samaa henkeä hieman uupuu muilta toimijoilta erinäisistä syistä. No, yksityiskohtiin menemättä. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron homepääosaston edustajalle. Olkaa hyvä. Kiitos. Minulla ei ole paljoakaan lisättävää Maltan erinomaiseen katsaukseen. Haluaisin vain korostaa kahta seikkaa. Ensinnäkin komissio korosti neuvostossa sitä, että meidän on ponnisteltava sisäisten siirtojen suhjeen. Tämä on meille tärkeä aihe, sitä olemme toistuvasti painottaneet. Halusin mainita myös, että komissio eh, briefasi myös eh, tilanteesta Yhdysvaltojen suhteen. Meillä on ollut erilaisia tapaamisia sosiaalisessa mediassa ja Malta ja Viro olivat mukana näissä keskusteluissa. Meillä on korkean tason virkamies kokous kesällä näistä aiheista, eli oli hyvä, että myös neuvosto sai tiedot näistä aiheista. Kiitos näistä täydennyksistä. Nyt olisi kollegoiden vuoro. Kaksi kollegaa on halunnut käyttää puheenvuoron. Ensin edustaja Kualju. Thank you, Chair. Thank you so much. Uh, uh, Kiitoksia tästä alustuksesta. Valtaosa näistä neuvoston päätöksistä noudattavat sitä, mitä parlamentti on käsitellyt. Olen hiukan pettynyt kahteen asiaan ja haluaisin kysyä näistä asioista. Ensinnäkin näissä lopullisissa päätöksissä neuvosto on todennut, tässä puhutaan siitä, että asioissa pitää edetä mahdollisimman nopeasti ennen kesäkuun loppua. No alusta pitäen olin toivonut, että tämä hoidettaisiin Maltan kaudella. Ei ainoastaan siksi, että Maltan hallitus on tukenut tämän asian eteenpäin viemistä ja siellä ymmärretään, että on tärkeää, että meillä on vahva virasto. Ja olen aika pettynyt, koska käsittääkseni, ja jos olen väärässä, niin korjatkaa minua, eli tässä on annettu periksi. Eli neuvosto luopuu ajatuksesta, että tämä saataisiin hoidettua Maltan puheenjohtajuuskaudella. Ja jos olen väärässä, niin korjatkaa minua. Ja sitten toinen asia, johon olen pettynyt, on se, että neuvosto tukee toimielimiä, kun tehdään tätä työtä liittyen sisääntulo- ja poistumiskysymyksissä. Ja näistä asioista pitäisi saada aikaan sopimus ja käsitellä asiaa parlamentin kanssa sen jälkeen. Eli neuvostolle prioriteetti on ETS-järjestelmä. Tässä puhutaan järjestelmistä, jotka aikaisintaan saadaan käyttöön vuonna 2020. Ja meillä on nyt turvallisuusongelmia ja meidän täytyy löytää ratkaisuja nyt. Mielestäni prioriteetti pitäisi olla tämä Schengenin tietojärjestelmä. Me keskustelimme juuri näistä komission kolmesta ehdotuksesta. Siis järjestelmä on paras tietokanta, se on jo käytössä. Ja mielestäni tähän neuvoston pitäisi panostaa. Eli jos halutaan turvallisuuskysymyksiin vastauksia, niin pitäisi ensin keskittyä Schengenin järjestelmään ja sitten sen jälkeen miettiä, millaisia välineitä meillä on kolmen, viiden vuoden kuluttua käytössä. Eli olen hiukan pettynyt siihen, että neuvosto on nyt painottanut näitä kahta muutta, muuta tietokantaa. Kiitos edustaja Koilju näistä huomioista ja kysymyksistä. Miriam Dallikin haluaa osallistua. Chair, o Kiitos puheenjohtaja, kiitos suurlähettiläs Bonici. Haluaisin keskittyä kahteen seikkaan. Ensinnäkin maahanmuutto. Suurlähettiläs jo viittasi tähän ja totesi, että nyt keskitytään Maltan julistuksen täytäntöönpanoon ja siihen, miten jäsenvaltiot voivat osallistua täytäntöönpanoon. Kyse on myös kansainvälisistä kumppaneista, joita myös kiinnostaa, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa ja niiden välillä sisäasiainministeri Maltalla, joka vastaa näistä kysymyksistä, on todennut, eikä suinkaan ensimmäistä kertaa, että tässä on syytä toimia nopeasti. Tragedioita tullaan näkemään Välimerellä kesän aikaan, kun sää vielä tästä paranee. Nyt elämme maaliskuun loppua ja aikaa ei juurikaan enää ole. Me olemme keskustelleet tästä aiheesta jo monien kuukausien ajan. Tiedän, että Malta puheenjohtajavaltiona tekee kaikkensa aiheen edistämiseksi. Vaikutelma kuitenkin on sellainen, että neuvosto ei ole kovinkaan innokas. Ja ministeri Obela on maininnut sen, että tämä sisäisten siirtojen kysymys ei juurikaan ole esillä. Tätä tulisi korostaa. Sanoitte, että täytäntöönpanon tehostamisen tarvitaan aikaa. Mikä sitten jäsenvaltiota pidättelee täytäntöön panemasta tätä suunnitelmaa, erityisesti kun ajatellaan Italian ja Kreikan tilannetta? Kysehän on vain äh, todellakin pienistä määristä Miten neuvosto asiaa käsittelee? Nyt ei oikein tunnu olevan intoa tämän asian todelliseen ratkaisemiseen ja oikeastaan asiaa vain lykätään tuonemmaksi. Tämä tilanne minua huolestuttaa. Ja sitten toinenkin kysymys. Neuvosto keskittyi väärennettyihin matkustusasiakirjoihin. Neuvosto hyväksyi päätelmät ja toimintasuunnitelman, jolla tämän tyyppistä äh, rikollisuutta ja tämän tyyppisiä petoksia vastaan voidaan taistella. Tarkoitus olisi saada turvallisemmat asiakirjat niin, että meillä olisi myös äh, verkossa olevat äh, tietokannat ja asianmukainen oikeusperusta. Me olemme tänä aamuna keskustelleet myös SIS-järjestelmästä ja artiklasta 36. Siihenkin sisältyy matkustusasiakirjojen tarkistaminen. Haluaisin tietää, miten tämä keskusteluissa ollut toimintasuunnitelma suhtautuu tähän kokonaiskuvioon? Onko se erillinen? Miten voimme välttää päällekkäisyyden? Kiitos. Miriam. And give the floor. Kiitos, Miriam. Ja sitten edustaja Dupré, olkaa hyvä. Uh, merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut huolella neuvoston puheenvuoroa ja tuli sellainen vaikutelma, että viimeinen kokous pidettiin varsin hyvissä, jopa iloisissa olosuhteissa. Minä luin joitakin kommentteja lehdistöstä sisäjoukkojen kokouksen jälkeen neuvostossa. Ensinnäkin, että Itävalta oli pyytänyt, ettei se joutuisikaan osallistumaan sisäisiin siirtoihin. Tämähän kuitenkin pakollinen velvoite koskee kaikkia jäsenvaltioita. Luin myös sellaisen, että Visegrad-ryhmä antoi sellaisen tiedonannon Maltalla, että ei tullut kysymykseenkään sellainen, että Visegrad-maaryhmät totta tottelisi eurooppalaista kiristystä ja diktatuureja. Tällä, tällaisia termejä käytiin, saneluvalta ja kiristys näissä lehdistöartikkeleissa. Joten ehkä tilanne ei ollutkaan ihan niin neutraali kuin sai äsken kuvan teidän puheenvuorostanne, joten kysymys kuuluu, mitä komission neuvosto aikovat tässä tapauksessa tehdä? Liittyyhän tähänkin jotenkin neuvoston vastuu, mutta samoin komissio. Komissio on sanonut, että se ei kyllä käyttää toimivaltuuksia, joita sillä on, jos ja haluaisin tarkemmin kuulla tästä asiasta komissiolta. Sitten saatiin vielä yksi tieto, joka minua hämmästytti, nimittäin Unkarin parlamentti on hyväksynyt lain, jossa järjestelmällisesti turvapaikanhakijat pidätetään. Oletteko te tästä keskustelleet neuvostossa? Haluaisitteko te tietää, onko tämä nyt ihan säädösten Euroopan arvojen mukaista toimintaa? Ja entä komissio perussopimusten valvojana, aikooko se ryhtyä joihinkin toimiin asiassa? Kiitoksia. Monsieur, merci beaucoup, monsieur. Kiitos, edustaja Dupré. Lisäisin tähän vielä yhden kysymyksen ja esittäisin kommentteja. Kommenttini olisi se, että olen kuullut kaikilta 28 jäsenvaltiolta, että totta kai he haluavat auttaa todellisia pakolaisia, mutta vastustavat sitten sääntöjen vastaista maahanmuuttoa. Jos näin on, niin miksi ei, miksi ei sitten tehosteta yhteistyötä tiettyjen järjestöjen kanssa niin, että esimerkiksi näitä sisäisiä siirtoja uudelleen sijoittamisia voitaisiin tehostaa. Näin ei siis tunnu oikein olevan. No sitten salauksesta. Vasta juuri tällä viikolla kuulimme ja näimme viestejä, että totta kai salausta tarvitaan halutaan myös end-to-end -end salausta, ei pelkästään yritystasolla, vaan myös yksityisten henkilöiden tasolla. Ja tässä ei haluta minkäänlaisia äh, takaovia. Minä en ole asiantuntija salausasioissa, mutta haluaisin kysyä neuvostolta ja komissiolta, että onko heillä ajatuksia siitä, miten tämä teknisesti voitaisiin hoitaa niin, että voitaisiin päästä käsiksi tällaisiin salattuihin viesteihin, jos minkäänlaista takaovea järjestelmässä ei kuitenkaan tähän ole rakennettu. No sitten Etias. Tästä aivan pikkukysymys. Sikäli kun minä tiedän, niin jäsenvaltiot edelleenkin valmistavat tätä PNR, matkustajatietojärjestelmää. Näettekö mitä mahdollisuuksia sille, että jos pidämme kiirettä ETIAS-päätöksen kanssa, niin kuinka paljon aikaa vaaditaan järjestelmän käytäntöön, käyttöönotossa? Onko jäsenvaltiossa äh, tälle valmiutta? Nyt antaisin puheenvuoron suurlähettiläs Bonicille. Olkaa hyvä. Okay, thank you. I'll try and... Kiitoksia. Yritän vastata muutamaan kysymykseen ja tietysti komissio voi sitten täydentää vastaukseni. Ensin tämä EASO-ehdotus. Niin sanoin, että mahdollisimman nopeasti, koska toivottavasti tämä voitaisiin hoitaa jo ennen kesäkuuta. Eli toivottavasti saamme tämän päätökseen. Yhteistyötä on ollut hyvin paljon myöskin parlamentin puolelta. Eli toivon mukaan tämä voidaan hoitaa. Sitten tässä puhuttiin etiaksesta ja entry-exit-kysymyksestä. Tästähän neuvotellaan juuri. Me käynnistimme kolmikantaneuvottelut viime viikolla. Aika paljon teknistä työtä tehdään. Eli me toivomme, että asia saataisiin myöskin päätökseen sen mukaan, mitä neuvosto meiltä pyysi, eli ennen kesäkuun loppua. Etiaksen osalta Toivottavasti saamme pian neuvoston kannan ennen kesäkuun loppua. Kuten tiedätte, ETS on paljon monimutkaisempi, eli toivottavasti se onnistuu. No, samanaikaisesti työstämme tätä sisjärjestelmää. Edustajamme olivat täällä aamulla ja yritämme vauhdittaa tätä työtä, koska tämä järjestelmä on jo olemassa. Tätä ei tarvitse enää rakentaa, eikä sen suhteen ole paljon avoimia kysymyksiä. Eli meidän täytyy tehdä nyt nopeasti töitä näiden välineiden osalta, jotka ovat jo olemassa. Sitten Maltan julistus. Ehkä vastaan nyt omalla kielelläni. Niin, hyvin paljon työtä on tehty ennen Maltan huippukokouksia tehtiin valmistelevaa työtä. Ja tiedän kyllä, miten tätä topana hoidetaan, mutta meillä on toimintasuunnitelma valmiina. Eli meillä on säännöllisesti kokouksia kaikkien sidosryhmien kanssa. Huomenna kahdeksalta minulla on yksi tällainen kokous. Ja vielä myöskin tämä IPCR-kokous. Ja tähän liittyy muitakin toimielimiä ja jäsenvaltioita ja kansainvälisiä järjestöjä. Eurooppalaiset virastot ovat myöskin mukana ja niillä on roolinsa tämän suunnitelman täytäntöönpanossa. Kuten kaikki tietävät, Tämä on hyvin arkaluontoinen tilanne. Olemme tietysti riippuvaisia Libyasta, mutta hyvin paljon työtä on tehty. Hankkeita on hyväksytty komission puolella. Ne pannaan täytäntöön näissä kansainvälisissä järjestöissä, UNHCRssä ja IOMssä. Ne ovat voimakkaita kumppaneita – kun ajatellaan tätä työtä. No, asioita ei nyt pidä hoputtaa, mutta me kuitenkin valvomme täytäntöönpanoa säännöllisesti ja edistystä tapahtuu. Koulutusta on pitänyt tehdä libyalaisten rannikkovartioiden vartioiden osalta. Ja nyt siirrytään sitten koulutuksessa käytännön vaiheeseen. Tavoite on päästä tilanteeseen, jossa pystytään valvomaan omia rannikkoalueita. Ja sitten teemme yhteistyötä libyalaisten yhteisöjen kanssa niiden kanssa, jotka ovat rannikolla ja myöskin niiden kanssa, jotka ovat maan eteläosissa. Ja on muistettava, että salakuljetuksesta on tullut teollisuutta näissä maissa. Eli meidän täytyy auttaa näitä yhteisöjä ansaitsemaan elantonsa eri tavalla. Sitten puhuttiin uudelleen sijoittamisista. Tätä keskustelua käytiin lounaalla. Maltalainen ministeri ja komission jäsen kirjoittivat jäsenvaltioille, jotta täytäntöönpanoja jatkettaisiin. Päätökset tehtiin yhdessä ja meidän täytyy nyt sitten siirtyä täytäntöönpanoon. Muuten menetämme usko, uskottavuutemme, jos siis tehdään päätöksiä, mutta niitä ei panna täytäntöön. Rohkaisevaa oli kuitenkin se, että monet jäsenvaltiot ja myöskin muut valtiot ovat havainneet, että ne pitävät kiinni päätöksistään ja sitoumuksistaan ennen syyskuuta. Olemme siis aikataulussa. Työtä on tehty. Tämä on hankala prosessi, koska kaikki eivät voi olla mukana uudelleen sijoittamisissa. Eli kun näistä asioista päätetään, niin täytyy sitten tarkastella, millaisia sitoumuksia meillä on. Tämä on siis pitkä prosessi, mutta meillä on näitä sitoumuksia ihmiset, jotka haluavat uudelleen sijoittamista ja toivomme, että syyskuun loppuun mennessä pystymme vastaamaan moniin pyyntöihin, joita on tullut. Dali viittasi vielä petoksiin ja väärennettyihin matkustusasiakirjoihin, niin nämä ovat siis erilliset prosessit. Meillä on kaksi ehdotusta, kaksi erillistä ehdotusta, mutta ne liittyvät toisiinsa, kuten totesitte. Ja siksi meidän täytyy olla varovaisia ja varmistaa, että nämä kaksi prosessia toimivat yhdessä eikä tehdä päällekkäistä työtä, kun ajatellaan resursseja. Kaikkiaan tietävät, että tällä alalla on paljon tehtävää, emmekä voi haskata resursseja. Saanko lyhyesti keskeyttää? Toivon, että tulkeilla olisi vielä 10 minuuttia lisäaikaa tarjota, jotta voimme päättää tämän kokouksen. Ikävä kyllä joudun keskeyttämään. I've, uh, said, uh... No niin, eli tässä nyt varmaan tuli valtaosa, eli ehkä komissio saa sitten käyttää nämä viimeiset minuutit. Niin, edustaja Dupré, kysymyksiin liittyen voin antaa homepään pääosaston kollegoille puheenvuoroon, koska he vastaavat näistä kysymyksistä. Niin kuin muistatte, vanhat hyvät ajat, niin me perusoikeuksissa haluamme nimenomaan tuoda nämä asiat kaikkiin kysymyksiin ja kaikkien kysymysten käsittelyyn. No sitten salauksesta. Komissiossa molemmat komission jäsenet viittasivat näihin tärkeisiin haasteisiin, joita meillä on salau- salausten suhteen. Ei pelkästään teknologisiin haasteisiin, vaan aivan erityisesti oikeanlaiseen tasapainoon toisaalta turvallisuuden ja toisaalta yksityisyyden suojan välillä. Jourova on nyt Washingtonissa. Me keskustelemme Yhdysvaltain kumppaneiden kanssa juurikin näistä kysymyksistä säännöllisesti. Nyt olemme varsin luottavaisia sähköisten todisteiden suhteen. Meillä on nyt teknistä tietoa, jotta voimme näitä kysymyksiä käsitellä. Meidän on saatava hyvät välineet, esimerkiksi sapu, oikeaan malliin ja sitten on määriteltävä oikealla tavalla oikeudenkäyttöalue silloin, kun puhe on sähköisistä todisteista. No sitten salauksesta vielä tämä kysymys ei ole aivan vielä näin valmiiksi mietitty. Me tiivistämme teknisessä kuulumisryhmässä ja myös palveluntarjoajien, operaattorien kanssa, viranomaisten kanssa keskusteluja. Europol on tehnyt aivan konkreettisia ehdotuksiakin. Jos kysytte minulta, niin tässä pyritään totta kai oikealle tasolle ja voin vahvistaa, että me olemme tietoisia niistä ongelmista, jotka liittyvät äh, salausteknologian käyttöön. Uh, Kiitos. Sitten vielä komission edustaja, jos haluatte lisätä jotakin, olkaa hyvä. Want to say a very short uh, comment on... Lyhyt kommentti sisäistä siirroista. Niin herra no, tässä Fonseca puhuikin jo näistä kohdasta me odotamme syyskuuhun mennessä, miten täytäntöpano toimii. Kannustamme kaikkia jäsenvaltioita ripeyteen ja sitten katsomme eh, syyskuussa, mikä on tilanne. Ja silloin päätämme, mitä teemme. Sitten muu, toinen kysymys, joka tuli esille Unkarista. Komissio vieraili Unkarissa tällä viikolla ja me neuvottelemme Unkarin valtion kanssa tästä laista. Ja katsotaan mikä keskustelun tulos on, mutta siitä, siitä nyt käsit, sitä käsitellään, mutta ehkä olette tästä jo kuullutkin. It's nice to have a... Kiitos. On aina mukava kuulla hieman lisäkeskusteluja. Ikävä kyllä keskeytin teidät, Rova Bonici, mutta nyt ilmeisesti ette enää tarvitse lisää aikaa. Kysymyksiin on vastattu. Nyt päätämme kokouksen. Ja ne, jotka eivät välittömästi lähde ajamaan kotiin ja kohti, niin muistutan, että iltapäivän kokous alkaa kello 14 samassa paikassa. Kiitos. Kiitos.